So, ladies and gentlemen and dear colleagues, uh, let's start our... Aloitetaan seuraava Inta-kokouksen jakso. That we have our... Johtuen siitä, että VTOn ohjauskomitean kanssa meillä on tänään tapaaminen ja meillä on paikalla vieraita ja erityisestikin haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Jemanin, mutta nyt en näe häntä paikalla. Hän on ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Kazakstanin parlamentista. Kazakstan tietystikin isännöi VTL-ministeritason kokousta ja myöskin parlamentaarista kokousta. Joten tuotan hänet tervetulleeksi heti, kun hän paikalle ilmestyy. Ensimmäinen kohta, jota tänään käsittelemme, on kohta 16 esityslistalla. Kyse on unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamisessa ja täytäntöönpanossa. Tämä on erittäin tärkeä asia. Meillä ei tällä hetkellä ole VTOssa toimivaa välimies elintä, vetomuselintä, joten meidän täytyy miettiä, kuinka reagoimme tähän tilanteeseen. Esittelemme on Marie-Pierre Vetren. Annan hänelle heti miten puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Joulukuussa komissio ilmoitti, että kansainvälisen kaupan sääntöjä muutetaan. Ja tämä johtuu maailmankapajärjestön vetomuselimen tilanteessa. Oikeusperusta mahdollistaa komission ryhtymään kaupallisiin vastatoimiin, joissa on saanut VTOssa tuomion ja tällä ää, vetomuselimen raukeaminen on luonut tällaisen tyhjön, joka on aiheuttanut Euroopan ongelmia ja Eurooppa on ryhtynyt vastatoimiin. tämä Äh, ehdotus reagoi tähän oikeudelliseen tyhjöön ja tässä puolustaa maailmankaupan järjestää ja monikeskeistä järjestelmää. Me kaikki voimme onnitella tästä ehdotuksesta. Tämä ehdotus päätisi myös Euroopan vapaakauppasopimuksiin. Olettaen esimerkiksi, että jos joku osapuoli ei hyväksyisi riidansovittelua. Se on hyvä askel eteenpäin. Se muistuttaa, kuinka on tärkeää valvoa kauppapolitiikan tehokkaasta täytäntöönpanoa ja vapaakauppasopimusten samaten. Minä Organisoin tänään ensimmäisen mielipiteen vaihdon, jota kuulen kollegoiden mielipiteitä komission ehdotuksesta ja eh, voimme keskustella siitä, mitä me voimme täydentää ja tehdä tehokkaammaksi eh, kauppapolitiikan välineitä. Komission ehdotus on hyvä ehdotus, jota voimme korjata lisäämällä sen palvelut ja teolliset tekijänoikeudet. Tämä oli meppien kanta edellisellä kaudella. Palvelut, teolliset tekijänoikeudet ovat olennainen osa kauppapolitiikkaamme. Sen lisäksi niiden mukaan ottaminen mahdollistaa myös sen, että voimme vahvistaa ää, lainsäädännön torjuntavaikutusta ja siksi se olisi tehokkaampi ja kattavampi. Ja kuuntelen teidän kommenttejanne ja vielä kiitän komissiota tästä ensimmäisestä mielipiteenvaihdosta. Merci beaucoup. <laughs> Hienoa, kiitos paljon. Nyt herra Jamman on paikalla. Tervetuloa meidän valiokuntamme kokoukseen ja onnea menestystä, kun te valmistajatte VTOn konferenssia. Tervetuloa toivotukset teille. So, uh, then I give the floor to... Siis herra Herman oli kyseessä, korjatolkki. Sitten varjoesittelijät. Kansanpuolen varjoesittelijä ei ole paikalla. SND-ryhmästä minä olen varjoesittäjä, joten vaihdan tässä nyt ikään kuin hattua tai roolia. Toteasin, että voin tukea esittelijän linjausta tässä asiassa. On erittäin tärkeää, että meidän kantamme tulee täysin selväksi kun äh, tilanne vain kärjestyy kärjistymistään. Minun mielestäni tämä asetuksen soveltamisala on liian kapea, koska mikäli päätöstä ei tehdä tästä valitus- tai vetomuselimestä, niin vasta silloin tämä astuu voimaan. Kun on kyse suurista kauppakumppaneistamme, ne eivät välttämättä pitäydy enää 1995 vuoden tariffeihin niitä koskien sopimuksiin. Mikäli kansainvälisessä sääntöön perustuvassa kauppajärjestelmässä syntyy kaos, silloin meidän täytyy tietystikin reagoida myöskin matalammalla tasolla, joten meidän pitää todellakin tarkastella täytäntöpano koskevan asetuksen soveltamisalaa, mikäli tämä asetus annetaan. Tämä oli minun lyhyt huomioni tähän asiaan. Sitten vihreän edustaja, olkaa hyvä. Edustaja Pytikoffer. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös esittelijälle. On sanottava, että minusta tämä on hyvin monimutkainen aihe. En ole oikeastaan pystynyt vielä, vielä muodostamaan omaa kantaani, mitä tästä ajattelen. Jos etenemme tähän komission ehdottomaan suuntaan, niin uskon, että tahattomasti luultavasti, mutta kuitenkin tosiasiallisesti se päättäisi kaiken halun saada jotenkin tämä valituselin taas henkiin. Jos nyt katsotaan todellisuutta, Yhdysvalloissa tämän hallinnon alla ei ole mitään hinkua lähteä uudistamaan VTOta niin kauan kuin nämä samat ihmiset ovat paikalla mitään halua ei ole sillä. Kiinalla ei myöskään ole mitään halua uudistuksiin, koska se olisi heille taakka. Kaikki merkitykselliset uudistukset tietävät heille vain lisää työtä. Ainoa suuri kauppa liittymä, jolla on kiinnostusta uudistuu VTOta myös tässä mielessä, olemme me. Jos löydämme funktionaalisen vastaavuuden tälle e- valituselimelle, niin sehän kelpaa meille. Ei ole mitään motivaatiota enää palata takaisin ja, ja lähteä neuvottelemaan haluttomien kumppaneiden kanssa valituselimen uudistuksesta, vaan se on sitten jo mennyttä. Näin oikeastaan vahvistettaisiin, että tahattomasti tällä tavalla muutettaisiin tätä monenkeskistä kapajärjestelmää. En ole ollenkaan varma, että tämä on nyt se hetki, jolloin meidän pitäisi tällainen johtopäätös vetää. Ja sanon tämän kahdesta syystä. Ensinnäkin minun tietääkseni ei ole mitään välittömiä tapauksia, jotka pakottaisivat meidät nyt hyväksymään uuden asetuksen, jotta voisimme tämän asian kanssa pärjätä. Minun tietojeni mukaan näitä tapauksia mahdollisesti tulee esiin ensi vuoden toisella puoliskolla, mutta ei tänä vuonna. Sitten toinen asia. Tärkeät vaalit ovat tulossa Yhdysvalloissa – marraskuun toisena tiistaina. En tiedä kuinka siellä käy. Ehkä tavallaan, josta monet meistä eivät pidä, mutta voisin myös kuvitella, että olisi uusi presidentti noiden tiistain vaalien jälkeen, jos, saamme demo, jos valkoisessa talossa olisi demokraatti presidentti, jonka kanssa meidän on neuvoteltava, niin en haluaisi luopua toivosta sopia heidän kanssaan merkityksellistä uudistuksista, koska tiedän demokraattisen puolueen kauppa-asiantuntijoilta, että he haluaisivat saada aikaan merkityksellisen valituselimen uudistuksen. Wilhelm on yksi heistä, tiedä, että hänet. Hänellä on kyllä vaikutusvaltaa demokraattisessa puolueessa. Miksi mit pitäisi kiirehtiä johtopäätöksiin, kun vielä on voi olla toivoa siitä, että päästään sopimuksen amerikkalaisten kanssa vaalien jälkeen. Jos meillä olisi nyt kauhea kiire ja pitäisi heti tehdä päätöksiä, jotta voisimme huolehtia omista ongelmistamme, niin sitten näkisin tämä varmaan toisella tavalla, mutta nyt ei näytä siltä, että tässä olisi kiire. Kun puhuit näistä merkittävistä kauppa-alueista, jotka saattavat tuoda lisää sekannusta, niin sanotaan tämän ihan suoraan. Vaikka meillä olisi uusi asetus, niin ei sitä voida soveltaa Yhdysvaltoihin, koska eivät he, eivät he siihen lähde. He hylkäisivät tämän ihan suoralta kädeltä ja aloittaisivat kauppasodan, jos haluaisimme tällaisia sääntöjä heitä kohtaan soveltaa, vaikka näin kävisi vaikka sinun pelkosi toteutuisi, niin tällainen asetus ei auttaisi yhtään. Ja sitten vielä viimeisenä. Minä en haluaisi antaa Donald Trumpille ja hänen kumppaneilleen argumentteja vaalikampanjaan – jonka mukaan, jos katsot, katsotte, mitä eurooppalaiset tekevät, niin ne eurooppalaiset menevät mieluummin Kiinan ja Venäjän kanssa samaan sänkyyn, kun neuvottelevat Yhdysvaltojen kanssa. Tätä en halua heille tarjo- tarjoilla. Ja tältä se kuitenkin ne pintatasolla näyttäisi. Niin kauan, kun puhuttiin Kanadasta ja Norjasta, niin olimme hyvässä seurassa, mutta nyt olemme samassa samassa veneessä kahden kaikkein vaikeimpien kumppaneiden kanssa. Ja jos siihen lähdetään, niin luovutaan kaikista mahdollisuuksista päästä sopimuksen amerikkalaisten kanssa. Tiedän, että jos Trump valitaan uudestaan, niin varmaan ei ole mitään mahdollisuuksia onnistua näissä, mitä itse toivon, mutta siinä vaiheessa meidän sitten pitäisi ottaa askel eteenpäin. Mutta eikö olisi viisasta sen aikaan, että otetaan se askel nyt, niin valmistellaan ja osoit, ilmoitetaan, että olemme valmiina teke- toimimaan näin ja äh, käyttämään sitä, kun sitä tarjotaan, mutta ei saman tien harpata äh, välittömään vaiheeseen. Anna is for the EPP. Kiitos. Sitten kansanpuolivarjojen esittelijä. Olkaa hyvä. I think that the... Kiitos paljon. Minä uskon, että EU pitäisi jatkossakin edistää monenvälistä sääntöihin perustuvaa kauppajärjestelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että sen täytyy puolustaa VTOta ja pyrkiä saamaan sen suunnalla aikaan uudistuksia. Uudistuksia, jotka eivät ole vain pinnallisia, vaan todellisia uudistuksia. Tällä hetkellä kiistojen ratkaisu pilari VTOssa on pilari, joka ei toimi. Ymmärrän kyllä, mitä tässä on taustalla ja ymmärsin myöskin kaiken, mitä äsken sanottiin, mutta siitä olen katsonut, että EU pitäisi päästä eteenpäin tässä asiassa. EUn täytyy ottaa kantaa ja EUn täytyy valmistautua tulevaan. Ja tämä täytyy hoitaa oikea-aikaisesti, mutta perin pohjin huolella. Hienoa, että me nyt paneudumme tähän asiaan ja kuuntelemme kaikkia argumentteja, jotka tulevat eri osapuolelta. Uskon, että tässä vaiheessa minulla ei paljon muuta sanottavaa olekaan. Ja kun asia etenee, tulemme tähän paneutumaan vielä yksityiskohtaisemmin. Kiitos edustaja Simaka Poulo, sitten Helmut Scholz. Kiitos puheenjohtaja. Voisin olla samaa mieltä Butikofin joidenkin argumenttien kanssa. Eli mitä haasteita meillä on, kun pidämme monenkeskeistä järjestelmää hengissä tai haluamme sen toimivan paremmin. Ja tämä, tämä pitäisi olla kytköksissä – meidän erittäin kunnianhimoisen pyrkimykseemme uudistaa VTOta. Koska muuten emme pysty kehittämään sääntöpohjaista kauppa- ja yhteistyöjärjestelmää. Mutta täytyy myös tarkastella muita päivämääriä tänä vuonna. Meillä on UNCTAD 15 toukokuussa. UNCTAD 15 on paikka, missä suurin osa kehitysmaista päättää rahoitussäännöistä ja kehitysstrategien säännöistä, jotka niiden on katsottava. alueellisessa kehityksessä. Ja se me kytkee VTOta ja UNCTADia. Ja jos EU ei vakauta myönteisesti maailmantaloutta. Pitää, pitää huolta sitä, että kansalaiset hyötyvät. Ja jos kansalaiset eivät, kansalaisen ei luota, he eivät luota järjestelmään ja tässä on kahden suuntaista kehitystä. Ja EUlla on suuri vastuu toimia rohkeasti ja kunnianhimoisesti. Ja minä vähän epäilen, pitääkö meidän odottaa Yhdysvaltojen vaalien tulosta voittaa sitten kuka tahansa. Perussuhtautuminen monenkeskeiseen järjestelmään ei äkkiä muutu. Meidän pitää vakauttaa kauppasääntöjä globaalissa taloudessa. Ja tätä meidän täytyy pitää yllä suhteessa Yhdysvaltojen vaaleihin ja kansainväliseen foorumiin. Uh, Seuraavaksi komission edustaja Denis Redonet, joka on kaikkein ansioituneen henkilö komissiossa silloin, kun on kyse VTOsta kaikkein osaaviin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä mahdollisuudesta lyhyesti osallistua keskusteluun. tämä ensimmäinen keskustelu tänään haluaisin tässä tuoda esille vastauksia asioihin, joita täällä on sanottu. Ensinnäkin haluaisin tehdä selväksi, että komission ehdotus, siinä on hyvin selkeä yksi tavoite niin, että Euroopan unionin voi suojella etujaan – hyvin tietynlaisissa tapauksissa. Eli mikäli tämä riiteenratkaisujärjestelmä on lukeutunut ja näin voidaan virtaviivaistaa täytäntöönpanoa komission täytäntöönpanoasetuksen kautta. Ei yhtään enempää eikä vähempää. Syy ehdotuksen on se, että joulukuusta alkaen on, on to, tosi asia se, että meidän on pystyttävä puuttumaan tilanteisiin, jossa ei EU on offensiivisessa kauppariidassa toisen maan kanssa loppuvaiheessa VTOssa. Muut maathan tulisivat estämään prosessin niin, että ei hyväksytä mitään järjestelyjä riidan ratkaisemiseksi tai esittämällä valituksen tyhjiöön, eli tuonne tyh- olemattomaan valituselimeen, ja näin ollen prosessia ei saada tällä hetkellä loppuun. Tällä hetkellä jäsen, joka ei halua tähän sitovaan riittojen ratkaisu menettelyyn alaiseksi VTOssa valitettavasti voi näin tehdä. Ja oli sellainen tuntemus, että EU pitäisi luoda instituutioiden vastaus tähän tilanteeseen. Tämä on myös tärkeää huomioida muut kansainväliset sopimukset, kuten esittelijä sanoi. Samanlaisia lukkotilanteita ratkaisujärjestelmässä voisi tapahtua, esimerkiksi silloin, kun toinen osapuoli voi lukkiuttaa näiden, näiden välimiesten nimittämisen. Tässä on tapauksia, jotka ovat erilais, erillisiä tapauksista, joita tällä hetkellä on aktiivisena VTO-järjestelmässä. Kolmas asia vielä ehdotus, joka edessäni on, on vastaa täysin kansal, kansainvälisen lainsäädännön vaatimuksia ja VTOn sääntöjä. Tämä on hyvin tärkeä mielestämme, koska pohjana on monenvälinen päätöspaneelitasolla. Ja vielä lopuksi tämä ehdotus ja nämä ponnistelut eivät mitenkään korvaa toisia ponnisteluja ja toimia, joita kollektiivisesti Euroopan unionina olemme tekemässä on VTOn ratkaisujärjestelmä on asiallisesti käsiteltävä heti, kun tämä täytäntöpano niin tämä täytäntöönpanomenettelyn ratkaisu viimeinen mahdollisuus silloin, kun valituselin ei ole toiminut ja emme, en ole voineet myöskään käyttää väliaikaista välimiesmenettelyä. Tämä on siis yksi komponentti tällaisessa hetaratkaisussa, e, e, kun kysymys on kolmannen valtion haluttomuus, tai jos se on mahdotonta, niin sitten on mahdollisuus puolustaa omia oikeuksiamme kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti asianmukaisesti. Tämä on ehdotus täytäntöpano välineeksi. Se ei pyri olemaan ja hyödynnyt tätä keskustelua selittämällä myös kolikon toisen pilen. Tämä ei ole myöskään mikään monen välinen väliaikainen sopimus. EU on tehnyt ehdotuksia riittäen ratkaisuvälinen uudistuksessa. Tämäkin on vaihtoehto. Me haluamme jatkaa työtä kaikkien osapuolten kanssa, mukaan lukien Yhdysvallat tämän riitojen ratkaisumenetelmän kanssa. Tässä olemme aivan tiukkoja ja komissari Hogan on tämän toistanut. Meidän, meidän kantama on siis se, että jatkamme työtä sen puolesta, että meillä olisi välineitä käytettävänä. Meillä on tämä tarkistus, joka on täytäntöpanoasetuksen tehty. Se on yksi elementti, osa kokonaisvaltaista pyrkimystä uudistaa VTOta perustavanlaatuisemmalla tavalla. Kiitoksia. Lot. Kiitoksia paljon. Marie, ole hyvä. Onko sinulla mitään kommentteja? Monsieur le Président, merci Alain. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kollegoille puheenvuoroista ja komissiotakin kiitän kommenteista. Puheenvuorot kokonaisuudessaan osoittavat, että meidän tehtävä on tukea monen keskeistä järjestelmää puolustamaan kauppajärjestöä. Otin kaikki eri näkemykset ja kommentit huomioon ja tulen keskustelemaan kaikkien varjostelijoiden kanssa ja tästä sitten tislaan johtopäätökset ja sitten esittelen lausuntoluonnoksen. Uskon, että nyt täytyy päästä eteenpäin, jotta EUn ääni kuuluu monenkeskeisessä järjestelmässä. Loistavaa, kiitos paljon. Mietintö on valmiina 21. huhtikuuta. Ja sitten voimme keskustella siitä seuraavan kerran. Kiitoksia. Tähän päättyy kohdan kuusi käsittely. Ennen kuin, ennen kuin me siirrymme kohtaan 17, voisin toivottaa tervetulleeksi herra Wuoponin paikalle kutsuman valtuuskunnan Ruotsista Göteborgin kaupungista, hienosta kaupungista, jossa usean otteeseen on vieraillut, se on myöskin Volvon kotikaupunki. Tervetuloa. Te olette siellä jossakin takana, eikö niin? Terve vaan kaikille. Kohta 17. Kenties liittyykin tavallaan Volvoon ja Göteborgin, koska kyse on terästeollisuudesta ja suojatoimista, johon löydetty terästeollisuusalalla siksi, että suurin kauppakumppanimme Atlantin toisella puolella otti käyttöön terästulleja ja tulleja, jotka koskevat jotakin teräsalan tuotteita myös. Toisaalta meillä on teräsalalla liikakapasiteettia, varsinkin Kiinassa, mutta jossakin muissakin maissa – Terästä on virran suorastaan muista maista Euroopan unionin suuntaan. Komissio otti suojatoimia käyttöön ratkaistakseen tämän ongelman Heitäkin mukautuksia tehtiin 2019. Voi miten oli. Ennen kuin olemme vakuuttuneita siitä, että tarvitsemme uuden tarkastelua suojatoimia koskevan asetukseen, totesin, että tilanne on dramaattisesti muuttunut 2019 vuoden loppupuolella. 2019 vuoden alussa terästä tuotiin noin 465 miljoonan tonnin luokkaa kuukaudessa. 465 miljoonaa tonnia kuukaudessa, mutta vuoden, vuoden toisella puoliskolla teräksen tuonti suurin piirtein kolminkertaistuu. Se meni yht... miltei kolme kertaa enemmän terästä tuli Euroopan markkinoille vuoden toisella puoliskolla kuukaudessa, joten on tärkeää uudelleen tarkastella suojatoimia ja pohtia, miten Euroopan kannattaa reagoida. Toisaalta voidaan miettiä, mitä tulee tapahtumaan maailmanlaajuisesti ylikapasiteetille. Hieman on Kiinan suunnalla vähennetty tuotantoa 120 miljoonaa tonnin luokkaa, mutta siitä huolimatta liikakapasiteetti on suuri ongelma. Toiseksi tietystikin hyvin paljon tervetuloa myöskin Tur- Turkista. ja Yhdysvaltain tuontitullien vuoksi meidän täytyy tätä asiaa todellakin käsitellä. Siksi olen pyytänyt komission paikalle antamaan meille katsauksen siitä, mitä mieltä komission asiasta asiantuntijat asiassa on Leopoldi Rubinacci. Nyt hän saakin välittömästi puheenvuoron. Leopoldi, ole hyvä. Morning. I, I thought uh, I would, um... Huomenta. Ajattelen pitää pienen esityksen, että teillä pysyy kokouksen jälkeenkin jotkut asiat mielessä. Pyrin myös taustoittamaan näitä toimenpiteitä. Sanoitte jo paljon johdantopuheenvuoroissa. Toimenpiteet täytyy nähdä kriisin näkökulmasta, joka johtuu vääristävistä käytänteistä kolmansissa maissa, erityisesti tuista – ja sitten on rajoittavia toimia kolmansissa maissa. Sitten maaliskuussa 2018 Yhdysvallat asetti 25 prosentin tullin useammalle terästuotteelle. Ja komissio reagoi nopeasti ja erityisesti teki tutkimuksen siitä, voidaanko turvamenettelyihin ryhtyä. Komissio teki tämän omasta aloitteesta, koska komissio katsoi, että sillä oli riittävästi näyttöä siitä, että tuonti kasvaa. Oli vaarana, että kauppa suuntautuisi uudelleen Yhdysvaltojen toimien seurauksena. Ja se selvisi myöskin tutkimuksen aikana, ja tämä uhka saa aiheuttaa vakavaa haittaa EUlle. Me toimimme mielestämme aika nopeasti väliaikaistoimenpiteet otettiin käyttöön ensimmäinen helmikuuta 19, äh, 18 ja sitten lopulliset toimenpiteet helmikuussa 2019 kolmeksi vuodeksi, kattaa kaikki maat lukuottamatta Etä- ja Etelä-Afrikkaa kaup- kauppasopimuslausekkeiden vuoksi. Me sulemme pois kehitysmaat, jotka tuovat alle minimikynnyksen. Tämä kattoi 26 tuoteluokkaa, eli täsmälleen yhtä paljon kuin Yhdysvaltojen tuotteet. Eli tämä koski kaikkia tuotteita, joita nämä turvamääräykset koskevat. Ja, ja tämä putki se ei koskenut eikä myöskään käämeihin. Erittäin tärkeä piirre tässä turvalausekkeessa äh, menettelyssä oli, että täytyy tasapainottaa yhtäältä suojella EUn terästeollisuutta, mutta toisaalta me halusimme riittävästi tarjontaa teollisuudelle, joka on tässä alajuoksussa terästeollisuuden jälkeen ja joka ei ole omavaraista teräksen suhteen. Tässä oli tällainen arviointilauseke. Me myönsimme, että tilanne vaihtelee, joten meillä on vuosittaiset arvioinnit. Meillä on tarfivapaat kiintiöt, jotka perustuvat historialliseen kaupankäyntiin ja 5 prosenttia kaupan vapautumista. Ja kiintiön ulkopuolella tulli on 25 prosenttia. Ja perinteiset tuojat, jotka tuovat yli 25 prosenttia näiden tuotteiden, tois, tuotteiden volyymista, ne saavat maakohtaisen kiintiön. Ja sitten neljännessä kiintiössä saatavat käyttää tätä ylijäämäkiintiötä ylijäänyttä kiintiötä. Tässä oli jotain ää, aikarajoitukset olevat heinäkuusta syyskuuhun ja ki, kiintiö neljä oli huhtikuun, kesäkuun ja erityisesti ensimmäiselle luokalle, eli näille käämeille 60 prosenttia EUn tuonnista niihin tuli, kohdistui jo polkumenivastaisia toimia. Joten perinteisen tuojien tapauksessa erilliset kiintiöt eivät toimisi, loimme vain yhden globaalin kiintiö. Tässä tuonnin kehitys ennen kuin turvalausekkeita otettiin käyttöön, niin me näemme, että tuonnin kasvu oli erittäin jyrkkää. Tämä punainen kuvi, pylvä, se osoittaa keskiarvon, eh, histo, jonka, historialliset arvot, jonka pohjalta kiintiöt laskettiin. Eli tämä on nyt karkeasti 2016 tuonnin tasolla kun EU-tuotanto oli vielä kannattavaa. Meillä oli ensimmäinen arvio toukokuun puolessa välissä 19, kaksi kuukautta lopuisten toimenpiteiden käytön jälkeen. Me huomasimme, että toimenpiteet toimivat melko hyvin, mutta jotain tarvittiin me va- muutimme tämän vapauttamisasteen 3 prosenttiin. Me asetimme 3 prosentin katon luokassa yksi. Me täydensimme kehittyvien poissulkemisia ja otimme myöskin teräsvaijerit mukaan. Tässä on luokka ykkösen tuonti. Jos teillä on hyvä näkö, perinteiset tuojat, Brasilia, Kiina ja muut eivät enää tuoneet paljonkaan, koska oli näitä polkumyyntisääntöjä. Turkki taas tuli tilalle ja tuplasi käytännössä perinteisen tuotensa. Siksi päätimme asettaa katon, että mikään maa ei voi viedä kuin 30 prosenttia kokonaiskiintiöstä. Tämä kuvio osoittaa, mitä crowding outia on tapahtunut, eli vasemmalla tämä tapahtuu kolmannella ja neljänneksellä, kun maat kohtaavat maakohtaiset kiintiöt tässä sen perinteinen tuottaja, esimerkiksi valko ja se kykenee tuomaan, viemään EUhun. Oikealla puolella näette, mitä tapahtuu neljännellä kvartaalilla, kun maat ovat käyttäneet maakohtaiseen kiintiön ja niin voivat käyttää vapaaksi jäänyttä kiintiötä. Ja sinä näette Turkin tuonnit. Se vie mahdollisuudet multa perinteisiltä tuotteilta mahdollisuuden tuoda, johon toimivatko turvatoimet. Jos tarkastellaan vuoden 19 äh, koko vuoden tulosta tuonti huippui 2018, siinä on 28 versus 33 miljoonaa tonnia. Ja me olemme punon takaisin 29 miljoonaa tonnia. Tämä ei ole haitallinen taso, eli nykydata osoittaa, että turvalausekkeet ovat toimineet, eli ne ovat estäneet tuotien hyökyaallon ja myöskin estäneet kauppaan uudelleen suuntaamisen Eurooppaan. Tämä keltainen pylväs on vuoden 19 tuonti, aina vuoden 18 tason alapuolelle ja useimmiten vuoden 17 tasan alapuolella. Sen lisäksi, että kokonaistuonnit väheni, me näemme, että oli myös yli kolme miljoonaa tonnia kiin- käyttämättömiä kiintiöitä, joten tarjontaongelmia ei ollut. Me ennakoimme toista uudelleen tarkastelua ja aloitimme sen viime perjantaina 14. päivä. Tämä uudelleen arvion tarkoitus ei ole vaarantaa turvalausekkeita. Mietimme vain, onko parannuttamisen varaa. Tässä kalenteri. Eh, tässä menettelyn aloittamisessa on myöskin mainita, että komissio tekee uudelleen arvion mahdollisimman nopeasti. Ehdottomasti ennen 30. kesäkuuta tämä kuulostaa pitkältä ajalta, mutta jos ajattelet, että pitkään nämä, kuinka kauan näihin menettelyihin menee, niin meillä on vain kaksi viikkoa tutkinta-aikaa. Ja lopetan tähän puheenjohtajan mielelläni kuulen kommentteja. Vastaan kaikkiin kysymyksiin. Thanks a lot. Um... Kiitoksia. Joachim Schuster, olkaa hyvä. Ja vielen dank. Kiitoksia paljon. Minulla on oikeastaan vain yksi kysymys. Kun tämän huomioon terästeollisuuden nykyinen kehitys, on nyt tärkeä kysymys. Kuinka tässä on tehty laskelmia? Ja mistä on pää, miten on päädytty siihen, että terästeollisuus on kriisissä? Mihin tämä perustuu, kun tarkastellaan tuotantoa ja myyntiä, jotka ovat vähenemässä, mutta toisaalta tuonti kasvaa? Tämähän asettaa suuria paineita eurooppalaiselle terästeollisuudelle. Onko näitä kaikkia vaikutuksia otettu huomioon vai mm, otetaanko tässä pelkästään myynti Euroopassa huomioon vai mitä kaikkea tähän näihin laskelmiin otetaan mukaan, kun päädytään siihen, että tilanne on se, mikä on teräs teollisuusalalla. Kiitos paljon siitä, edustaja Kanas. E, siis- Kiitoksia puheenjohtaja. Tilanne ja olosuhteet ovat merkittävästi muuttuneet sen jälkeen, kun kesällä 2019 tehtiin uudistuksia tuolloin Euroopan unionin teollisuustuotanto väheni verrattuna edelliseen vuoteen. Erityisesti autoteollisuustuotanto romahti ja lähes 7 prosentilla. Tämä merkitsee, että myös kysyntä on vähentynyt. Maailmassa on liik on muistettava Turkin taantuma ja ongelmat maailmanlaajuisesti Euroopan unionille Turkilainen teräs on tullut suhteettomalla määrällä, vaikka kysyntä on vähentynyt. Tuotteet ovat jo joutuneet leikkaamaan 4,3 miljoonalla tonnella tuotantoa. Kun kysyntä vähenee, niin tuotanto vähenee, mutta silti meillä on hyvin merkittävää tuontia edelleen. Kysymys siis, nämä tuontikiintiöt nolla tariffilla, niitä käytettiin hyvin vähän 2018 käyttämättömät kiintiöt johtavat siihen, että nyt meillä on suhteellisen suuret kiintiöt. Onko komissio harkinnut sitä, että automaattisesti poistettaisiin käyttämättömät kiintiöt tai vaihtoehtoisesti voitaisiin äh, vähentää 30 prosentilla tätä jäämäkiintiötä niin, että tietyt, äh, tietyt valtiot valtaisivat Euroopan markkinat. Toiseksi joskus oli 5 prosentin kiintiö, kun äh, helmikuussa 2019 annettiin tiettyjä toimia, mutta tämä kasvu ei kuitenkaan toteutunut aikooko komissio poistaa tämän 5 prosentin kiintiön ja sopeuttaa kiintiöt vastaamaan markkinoiden todellista kysyntää? Kiitos. Emmanuel Mouel. Olisin aikonut esittää saman kysymyksen kuin eilenkin puhuja, joten ei minulla oikeastaan ole enää kysyttävää. Um, ähm, Mr. Sassini. Salini. Edustaja Salini, olkaa hyvä. Grazie. La... Kiitoksia. Minäkin olen sitä mieltä, että nämä kollegan kommentit ovat oikean osuvia. Yksi asia tähän liittyy, joka minua huolestuttaa suuresti. Minun mielestäni tärkein väline sille, että suojatoimet tuottaisivat tulosta, olisi se, että että, että näitä ei laskettaisiin tonnimääräisesti, vaan markkinaosuuksien mukaan. Komissio on käytännössä, ellen erehdy, ilmoittanut, että tämä voisi olla kiinnostava kriteeri, mutta ei hyväksyttävä VTOssa. Suoraan sanottuna tässä on vulnus juridiko, minusta näin ei ole. Kuitenkin edelleen on sellainen tilanne, että jossain määrin näiden suojatoimenpiteiden kyky rajoittaa vahinkoa on osoittautunut hyvin heikoksi. Minusta on siis aivan syytä olla huolissaan. Mikä tässä on siis ongelma? Näitä kiintiöitä ja jäämiä, ja käyttämättömiä kiintiöitä ei voitaisi siirtää eteenpäin. Yleisesti ottaen on pohdittava sitä, kuinka voidaan kaiken kaikkiaan pienentää kiintiöitä, joita on myönnetty maille, jotka lähinnä ovat tuolla Tur- teräsmarkkinoilla. Kyseessä on viisi maata, lähinnä Turkki. Olisi vähennettävä näiden jäämäkään kiintiöiden käyttöä, mutta koko kansallista kiintiötä olisi myös pienennettävä, ei ainoastaan näitä jäljelle jäämiä käyttämättömiä kiintiöitä ainoa asia, jonka, mielestä, jonka kautta mielestäni voitaisiin tällainen kriisissä oleva markkina ähm, suojautua, eikä se menettäisi äh, osuutta tuotantoketjussa ja se koskee nimittäin tätä alkupäätä äh, eli tuotantoa. Aika on vähän, mutta kyllä tässä on hyvin selkeät kannat meillä, kuten jäsenet tässä aikaisemmin ovat osoittaneet. Thanks a lot. Helmut Kiitos. Sitten Helmut Scholz. Danke, Vorsitzender. danke auch. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komission edustajaa tästä alustuksesta. Uskon, että nyt on suuri tarve mukauttaa suojatoimia. Se on täysin väimätön asia Kaksi seikkaa ei ole vielä tullut kunnolla huomioon otetuksi tässä keskustelussa nähdäkseni. Ensinnäkin kiintiöiden osalta. Näin välineisiin liittyy huomattavia riskejä, koska kun suhdanteet vaihtelevat, niin tietystikin joudutaan mahdollisesti suojattamaan tilanteeseen. eu terästeollisuus on alttiina ja se on, se on täysin puolustuskyytön, kun yhtäkkiä on näitä suojatoimia muualla ja tulleja. Meidän täytyy jonkinlainen yläraja asettaa ja toisten, toiseen otteeseen pitäisi ryhtyä uuden tarkastelemaan suojatoimia. 30 prosenttia voitaisiin asettaa jonkinlaiseksi katoksi muiden maiden kohdalla. Ja kenties koko tätä mekanismia pitäisi pohtia uudelleen. Tarkoitan sitä, että kun pohditaan asioita, niin se ottaa huomioon markkinatilanne tuontimaissa. Ja sitten ei tuota pelkästään tariffien suuruutta, vaan otetaan myöskin muut seikat huomioon. Ja sitten koko kysymys, joka liittyy hiilivuotoon – Sekin pitäisi ottaa huomioon, kuinka tilanne muuttuu, kun eurooppalaista teollisuutta tai Saksasta terästeollisuutta muutetaan, kun pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Niin oikeastaan tämän hiilirajatullin pitäisi olla sopiva VTO-sääntöjen kanssa, jota nyt kaavaillaan. Ja kun terästeollisuutta Euroopassa joudutaan muuttamaan, niin, että tuotaan vähemmän tai ei ollenkaan hiilidioksidia, niin nämä kustannukset pitäisi ottaa huomioon myöskin silloin, kun puhutaan tariffikiintiöistä ja niitä koskevista säännöistä tai tariffeista ja säännöistä. Tarvitaan myöskin kansainvälisiä toimia terästeollisuuden rakennemuutoksen aikaansaamiseksi, niin kuin alumiiniteollisuudenkin puolella – joku raja tullista tai hiilirajaverosta saadaan tuloja, niin kaikkien VTO-maiden suuntaan tai kaikkien VTO-maiden suhteen pitäisi varmistaa tasavertaiset kilpailusuhteet. Minua kiinnostaisi kuulla komissiolta, aikooko se juuri tähän suuntaan viedä asioita. Sitten Bytikofer, olkaa hyvä. Kiitos. En ole täällä suurin teräsasiantuntija, joten esitän asiani yksinkertaisesti. Se kysymys, tarvitaanko lisäsuojaa toimia eurooppalaiselle terästeollisuudelle, on asia. Minun kysymys, johon minun nähdäkseni voi vastata kyllä. Lisätoimia tarvitaan. Meidän täytyy huolellisesti paneutua asiaan ja niihin ehdotuksiin, joita on tehty. Niihin täytyy tutustua pohjia myöten. Ja viittaten siihen, mitä Scholz juuri sanoi, kenties tämä 30 prosentin yläraja olisi tarpeen. Toiseksi uskon, että meidän pitäisi pyytää komissiota pohtimaan vielä tarkemmin asioita, kuinka saadaan aikaan terästeollisuuden muutos niin, että tuotaisiin vihreää terästä, mikäli näin voin sanoa. Miten tämä saadaan toteutumaan? Ja kuinka tämä sitten otetaan huomioon tämän viherryttäminen niiden toimien yhteydessä, joihin haluamme ryhtyä? Kuuntelin tarkalleen, mitä komissio sanoi. Komissio ei maininnut tätä puolta. Etukäteen on jo päivän selvää, että tätä ei ole helppoa ottaa mukaan pohdintoihin, mutta kyllä meidän täytyy tähän paneutua, mikäli emme voi lykätä tätä terästeollisuuden rakennemuutosta tai viherryttämistä siksi, kun markkinatilanne on hieman parantunut. Nämä ovat erittäin vakavia kysymyksiä. Uskon, että viime vuosina Euroopassa ter- terästeollisuus on vähentynyt 8 miljoonaa tonnin luokkaa. 15 000 työpaikkaa on kadonnut. Tämä on vakava kysymys koko arvoketjun kannalta, mutta myöskin jalostusprosessin kannalta. Joten Leopoldo, kollegat esittävät teille jotakin kysymyksiä. Kenties voitte myöskin kommentoida maailmanlaajuista tilannetta, kun on kyse terästeollisuuden ylikapasiteetista maailmanlaajuisesti katsottuna. Uh, Kiitoksia kiitoksellisista kommenteista. Ensin vastaan suoraan näihin kysymyksiin. Ylikapasiteettitilanne on edelleen paha. Se on laajaa terässektorille ja meillä on edelleen kauppakumppaneita, joilla, joiden kauppakäytänteet edelleen ovat vääristäviä, erityisesti tukiaisia käytetään. Olemme siis sitoutuneita parantamaan tukiaissääntöjä. Tämä pyrkimys on edelleen voimassa ja tietysti tutkimme näitä asioita tarkkaan. Luultavasti tästä syystä johtuen ajatellen näitä suuria olemassa olevia vääristymiä kansainvälisessä kauppatilanteessa, että EUn terästeollisuus on se teollisuuden ala, joka on eniten kauppasuojatoimenpiteiden suojaama ala – näiden suojatoimenpiteiden lisäksi, mistä tänään puhumme, Euroopan äh, äh, teollisuutta äh, tukee noin 25 polkumyöntiin suojaa ja muuta suojaa. Komissio on hyvin nopeasti reagoinut joka kerta, kun, kun se on saanut valideja valituksia Euroopan teollisuudelta koskien tukiaisia ja polkumyyntiä Joitakin tutkimuksia on tälläkin hetkellä käynnissä ja olen varma siitä, että, että kun Euroopan teollisuudessa nähdään, että edelleen harjoitetaan e- epärillä kauppakäytänteitä, josta tulee vahinkoa Euroopalle, niin se edelleen tulee näitä valituksia esittämään. Suojatoimenpiteiden uuden tarkastelu on alkanut ja panen merkille nämä eri ehdotukset ja pyynnöt, joita edustajat täällä esittivät. Ihan selvyyden vuoksi, mikä on mahdollista, mikä ei. Suojatoimenpiteitä ei voi käyttää niin, että voitaisiin vähentää sisäistä kysyntää. Niitä voidaan käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa yhtäkkiä tulee lisää tuonteja, josta tulee vahinkoa. Jos sisäisen kysynnän kanssa on ongelmia, on käytettävä muita välineitä. Sama pätee hiilivuottoon, on käytettävä muita välineitä. Mitä suojatoimenpiteillä voidaan sen sijaan tehdä, koskee sitä, että voidaan varmistaa se, että tuonnin taso ei ole korkeampi kuin se, mitä pidetään vahingollisena. Nämä ehdotukset, jotka koskevat kiintiöiden siirtämistä, uudistamista tämä 30 prosentin tason uudelleen tarkastelu ja mahdollisuudet, jotka äh, annettaisiin viejille niin, että voitaisiin käyttää ylijääneitä kiintiöitä. Kaikki nämä kuuluvat äh, mahdollisuuksien mukaan, kun tätä uudelleen tarkastellaan. Ja tässä mielessä voimme tehdä esityksiä, mutta emme voi vähentää kiintiöiden tasaa, tasoa historiallisen tason alapuolella 2015-2017 emme myöskään voi ottaa minkäänlaista progressiivista paralysaatiota. Tämä matka, nämä ovat kaksi VTOn vaatimusta, mutta tämän ulkopuolella on paljon, mitä voidaan tehdä, ja olemme vahvasti sitoutuneita siihen, että varmistetaan, että suoja toimenpiteet voivat toimia hyvin. Kiitoksia. Thanks a lot. Any further questions? No, kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? Anteeksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Vaikuttaa siltä, että vastaukset ovat hyvin selkeitä ja muodollisesti tyhjentäviä. Näyttää siltä, että olemme ainoita, jotka edelleen hyvin tarkkaan noudattavat VTOn kriteerejä. Pohdin, pitäisikö aloittaa sisä- keskuudessamme keskustelu siitä, kuinka lopu, tulevaisuudessa suojataan eurooppalaista tule, teollisuutta. Jos nyt olisi ymmärrettävä nämä VTOn sääntöjen kiemurat, niin, niin voimme siirtää keskustelun yliopistoihin. Mutta jos keskustelu koskee Euroopan teollisuuden tulevaisuutta ja erityisesti eurooppalaisen teollisuuden tulevaisuutta, niin todella meidän ja kaikkien toimielinten olisi lähdettävä tähän paljon pragmaattisemmin liikkeelle. Kanas. Gracias, presidente. No, en la, en la... puheenjohtaja, aivan samoilla linjoilla olen. Toki nämä vastaukset ovat hyvin muodollisia, mutta tässä on ongelma ainoa, jotka noudattavat sääntöjä, olemme me eurooppalaiset. Menkääpä kertomaan näille 15 000 työntekijöille, jotka menettivät työpaikkansa, että no, kuulkaas, näin tämä nyt vaan on. Että me noudatamme sääntöjä ja toiset eivät. Sanoitte nämä vääristävät käytännöt. Kyllähän me tiedämme, mitä nämä ovat. Tiedämme, mitkä maat näitä toteuttavat. Tiedämme, mitä se tarkoittaa. Omissa maissamme, tuottajillemme ja työntekijöillemme me tiedämme hyvin nämä seuraukset. Ei tämä ole mikään uutinen. Eilen oli toinen saman tapainen keskustelu, jossa puhuttiin siitä, että tarvittaisiin oikeudenmukaiset ja tasapainoiset yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet. Nämä ovat tällaisia muotisanoja. Todellakin nämä yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet. Mehän tarvitaan tasapainoisia sääntöjä. Pelisääntöjen pitää olla tasapainossa. Muussa tapauksessa, jos emme näin tee, niin meillä on ongelma menetämme työpaikkoja, menetämme teollisuutta. Ja näin käy, koska kilpailijat pelaavat väärin ja vääristävät markkinoita. Eivät nämä ole numeroita, eikä tilastoja, eikä mitään pylväitä, eikä mitään käyriä, vaan nämä ovat ihmisiä, jotka menettävät työpaikkansa. Ja meidän teollisuutemme menettää kilpailukykyä. Tarvitaan oikeudenmukaisia pelisääntöjä tietenkin, mutta kaikille. Ja sitten kun on toimijoita, jotka eivät noudata sääntöjä järjestelmällisesti, niitä rikkovat ja, ja sanovat, että kyllä me kaikkea noudatamme. mutta mutta voimmeko saada muut noudattamaan sääntöjä? Tämä olisi selvitettävä paremmin. Joachim Schuster. Kiitos, Joachim Schuster. Minäkin vain lyhyt huomio. Minun mielestäni ei ole mielekästä puhua määrästä ilman, että puhutaan kysynnästä. Ei me saa aikaan tällä konstilla reiluja kilpailuolosuhteita, mikäli vaara on se, että teollisuus ei saa suojaa ja on mahdollista, että teollisuuden toimintaa voidaan systemaattisesti häiritä. Teollisuuspoliittiselta kannalta vaaditaan problemaattinen asia. Eurooppa on niin vahva teollisuusalue siksi, että että Euroopassa on erityyppistä teollisuutta. Ei ole mitään järkevä, järkeä, mikäli raaka teollisuutta edistetään, mikäli katsotaan, että tuontimäärät voidaan rajoittaa ilman tätä huomion kysyntää. Tämä vain huomio tässä vaiheessa. Eli tarkastella pelkästään, tarvitaan vain myös kysyntää. Ja toivoisin, että tässä suhteessa hieman muutetaan keskustelun sävyä. Edustaja Scholz, kiitos. Ihan lyhyt kommentti, koska edelliset puheenvuorot olivat jo selkeitä. Niiden viesti oli selkeä. Nyt on selvitetty siitä, mistä on kyse. Kyse oli siitä, että eurooppalaisten terästeollisuusyritysten työpaikkoja yksinkertaisesti suojataan me olemme maailmanlaisessa kilpailussa mukana. Kuinka me suhtaudumme kysyntään ja tarjontaan? Kuinka sääntelemme niitä? Kuinka ne saadaan tasapainoon? Tässä paran vanhaan terasfoorumin lausuman. Mikäli terasfoorumi ei enää toimi siksi, että yksi maa ei ole mukana ja toinen on eri mieltä, niin silloin tämä terasfoorumi täytyy yhdyä VTO ja tehdä seitä osa VTOta. Ennen 12 ministeritason konferenssia aikooko komissio tehdä ehdotuksen siitä, kuinka teräsfoorumi VTOssa saataisiin toimimaan tai elvytettyä henkiin? Viimeisen edustaja Winkler. Kiitos. Ihan lyhyt kommentti komission edustajille. Jos olette tarkkana, näette, että keskustelu on alkanut juuri silloin, kun sen olisi pitänyt loppua pari vuotta sitten teidän vastauksenne olisi ollut täydellisiä. Hieno esitys meillä on. Sääntöjä pitää noudattaa niitä. Minä olen Romaniasta. Olen maksaneet hinnan eu liittymisestä meidän terästeollisuus. Muutkin ovat maksaneet tästä liittymisestä, kun seuraamukset ovat myös sosiaalisia ja vastuu poliittista. Nyt on aika muuttua. Mikään vihreässä ohjelma tai VTO-säännöt, joita me haluamme noudattaa, vaikka meillä ei VTOta, VTOta olekaan, kuten seuraava keskustelu tulee osoittamaan, niin tämä kaikki haittaa ärtymystä. Olen täysin samaa mieltä. VTOn vieraamme Ranskasta on pyytänyt puheenvuoroa. No, joka tapauksessa, kuulemat siitä, kuka te olette, niin nyt saatte puheenvuoron. Je, je suis désolé, je suis... Kiitoksia puheenjohtaja, olen pahoillani. Tuli vähän myöhässä. Ehkäpä minun äh, puheenvuoroni on jo vähän tässä jäänyt jälkeen, mutta tästä aiheesta olen sitä mieltä, että silloin kun maat eivät kunnioita VTOn sääntöjä, niin äh, meillä on tässä tällainen reaktiivisuusongelma. Google esimerkiksi tuomattiin, tuomittiin päätös tuli vasta vuosia myöhemmin koska näitä alustoja. Se, että täytäntöön pannaan tällaisia säilyttäviä toimia, jotka ovat varsin tiukkoja, voisivat auttaa, että saataisiin vähän lisää etiikkaa mukaan tähän. Tiedämme, että teräs- ja alumiinialoilla on maita, jotka lykkäävät tuotantoa verrattuna muihin maihin, jotka alun perin olivat kysymyksessä. Jos meillä olisi tällaisia säilyttäviä toimia, niin voisimme saada lisää moraalia kansainväliseen kauppaan. Leopold, ole hyvä. Thank you very Kiitoksia paljon. Mitä oikeastaan nyt voin sanoa? Ensinnäkin haluaisin tehdä pari seikkaa silväksi. Eri puheenvuoroissa esille kommentit pistin merkille. Kirjoisin kaiken ylös. Suurin osa arvon jäsenten huomautuksista, jotka liittyvät mahdollisiin parannuksiin suojatoimissa, ovat mahdollisia ehdotuksia. Niihin täytyy paneutua. Niin kannattaa tutusta. Uskon, että edustaja Schuster on täysin oikeassa. Saman, oikein, saman aikaan on, yhteys sen väliin, mitä tapahtuu EUn sisäisillä markkinoilla ja mitä tapahtuu tuontipuolella. Toimimme täytyy olla monitahoisia. Me voi pelkästään kaikkia suojatoimien koppaan. Meidän täytyy tarkastaa myöskin muita välineitä. Ei voi luottaa pelkästään suojatoimiin, koska nämä suojatoimet ovat jo luonteeltaankin väliaikainen väline. Ja tämä väline voi puuttua pelkästään tuontiin. On monia muitakin asioita, joita täytyy ottaa huomioon. Komissio esimerkiksi työstää parhaillaan tai laatii parhaan teollisuusstrategiaa. En halua antaa mitään muodollista vastausta, vaan pyrin puhumaan mahdollisimman selkein sanakääntein siitä, mitä voidaan tehdä suojatoimien kautta ja mitä ei voida tehdä suojatoimien avulla. Ja mikäli suojatoimia ei voida käyttää silloin, tai mikäli ne eivät auta, voidaan joutua käyttämään muita välineitä. So, of course, um, um... No tietystikin tulemme ensinnäkin tarkastelemme, mitä tapahtuu sen 15 päivän aikana, jolloin on määrä paneutua näihin suojatoimiin. Ja tuemme eurooppalaista terveysteollisuutta. Olipa sitten kysy, kysyn, kysynnästä, digitalisaatiosta tai tuotantotapojen muuttamisesta hiilidioksidia vähemmän tuottavampaan suuntaan. Kyse on erittäin tärkeästä osasta arvoketjua, siksi meidän täytyy jatkossakin pysyä mukana tässä vuoropuhelussa. Kiitos paljon Leopold tästä keskustelusta. Kiitos myös parlamentin jäsenille. Sitten siirrymme kohtaan 18 ja pyydän, että herra Zon tulee tänne puheenjohtaja pöydän taakse. So, um, now we... No niin, nyt me sitten menemme esitysten kohtiin, joissa käsitellään VTOta, kauppajärjestöä. Niin kuin aiempienkin asioiden käsittelyssä, tässäkin tapauksessa VTO on jotain merkittävä rooli. VTO on aihealue, jossa on mukana monia seikkoja, jotka kuuluvat kaupan kansainvälisen kaupan valiokunnan toimivallan piiriin. Meidän intressinämme, etunamme on se, että pidämme kiinni etujen mukaista, että pidämme kiinni monenvälisestä maailmankauppajärjestelmästä. Mutta me haluamme myöskin todentella parantaa myöskin VTOn toimintamahdollisuuksia. Parlamentaarisen konferenssin ohjauskomitean jäseniä on tänään mukana Brysselissä keskustelmassa VTOsta. Toivotan tervetulleeksi tämän ohjauskomitean jäsenen tänne valiokuntaamme. Tähit on täällä lukuisia tänään paikalla. Erittäin lämpimät tervetuloa toivotukset teille eri maista Brasiliasta, Intiasta, Kazakstanista, Senegalista ja muistakin maista on edustajia täällä paikalla tästä ohjauskomiteasta. Tervetuloa kansainvälisen kaupan valiokuntaan Euroopan parlamenttiin. Since 2002... Vuodesta 2002 eteenpäin me olemme yhdessä kansainvälisen parlamentaarisen unionin kanssa ja Euroopan parlamentin kanssa – pitänyt yllä tällaista ohjauskomitea, joka toimii VTOn parlamentaarisen kokouksen yhteydessä. Me tapaamme aina säännönmukaisesti. Lisäksi on ministeritason konferenssia. Ministeritason konferenssi Kazakstanissa tänä vuonna. Hienoa, että meillä on kaksi yhteispuheenjohtaja tässä parlamentaarisessa konferenssissa. Ja toinen puheenjohtaja istuu tässä minun vieressäni. Hän on tohtori Fadli Zon, joka on Indonesian parlamentin jäsen. Annan hänelle nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Mr. Lange. Paljon kiitoksia, herra Lange. Minulle on kunnia puhua täällä. Minulla on kunnian olla täällä tässä erittäin tärkeässä aiheessa, kun me valmistaudumme Kasakstanin kokoukseen, ministerikokoukseen siellä ja VTO-parlamentaariseen kokoukseen. Ja kun tämä ministerikokous lähestyy, ohjauskomitean delegaatti, joka esittelee VTOn merkityksestä. Puhutaan sitä vaikka iltapäivällä. Olemme kovin kiitollisia Euroopan parlamentille tästä kokouksesta. Puhutaan tästä lounaan jälkeen. Paljon kiitoksia. Thanks a lot, Mr. Sun for... Kiitos herra Son siitä, että olette täällä tänään ja valmiina keskustelemaan meidän kanssamme. Ja myös komitean kokous alkaa lounan jälkeen. Yksi seikka, joka on Nursuntanin kokouksen esityslistalla on tietystikin VTOn uudistus. Tämä on aihe, josta on keskusteltu VTOn jäsenmaiden kanssa. Olen enemmän kuin iloinen vuodessani tuottaa tervetulleeksi Kanadan suurlähettilään Stephen de Buren, joka on meidän vieraanamme puhumassa kokouksessamme. Kanada kuuluu niin sanotun ottavan ryhmään. Ryhmä, joka toimii VTOn sisällä ja pyrkii saamaan aikaan uudistuksia VTOn toimintaan. Se pyrkii tekemään uudistusehdotuksia Tämä niin sanottu ottavan ryhmä on ryhmässä mukana joitakin VTOn jäsenvaltioita sekä EUn jäsenvaltioita ja muita valtioita on siinä mukana. Nähdäkseni se on tavannut kolmeen otteeseen järjestänyt mini-ministeri neuvoston mini-ministeritason kokouksia. Ensin kerran kokous järjestettiin Davosissa tammikuussa ja keskustelevat VTOn tulevasta rakenteesta, vetomuselin ja niin poispäin. Ne ovat erittäin tärkeitä aiheita sen syistalla, mutta toisaalta maailmanlainen kehitys, Dohan agenda ja uudet säännöt VTOta varten, nämä kaikki ovat osa heidän työsarkaansa. Olen erittäin iloinen siitä, että lähettilässä Tibur on paikalla. Saatte nyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Pidän tervetulleena mahdollisuutta päivittää tilannetta Kanadan näkökulmasta. Kerron prioriteeteistamme VTOsta ja odotan hyvää keskustelua. Aloitan aivan kysymyksellä. Olette kuulleet mitä tahansa, niin maailmankaupajärjestö ei ole romahtamassa. neuvotteluta käydään Komitea tapaavat, asiasta puhutaan, ideat etenevät ja jopa kiistoja viedään riidan ratkaisuun. Vakavia haasteitakin on, kyllä vain puhunnista kohtaa. Mutta täytyy tunnustaa, että organisaatio toimii ja tuottaa lisäarvoa. Ja täytyy myöskin poistaa se myytti, että Yhdysvallat olisi jättänyt VTO On totta, että Yhdysvallat on omaksunut paljon rä- räikeämmän lähestymistavan VTOhan. Ja vaikka tämä saattaa olla merkittävä poikkeus siitä, miten Yhdysvallat on yleensä hallinnut omistautumista VTOlle, siitä huolimatta Yhdysvallat on erittäin aktiivinen VTOssa. Täytyy myös muistaa, että nykytilanne, VTO, missä VTO on nyt, ei ole minkään yhden jäsenmaan toimien seurausta. Meillä on kaikilla yhteinen vastuu. Eli ainoa tapa, jolla saamme aikaan tällaista muutosta VTOssa, on kollektiivisen toiminnan avulla, ja siinähän haasteemme on. Ja voimme varmaan sanoa, että kaikki ovat sitä mieltä, että maailmankapa pitää uudistaa, jotta organisaatio pysyy relevanttina ja tehtävien tasalla haasteena on se, että yhteiset sopimukset siitä, mihin täytyy puuttua ja kuinka puuttua, sellaista ei ole nähtävillä. Välissä on niin paljon rinnanratkaisu, teollisuuden tukiaiset, kehitysmaiden kohtelu ja muut ovat monimutkaisia. Tien löytäminen eteenpäin vie aikaa, vaikeata ja eten, eteneminen tapahtuu askel, askeleelta, mutta emme me nyt tässä vaan peukaloita pyörittele. Hyvä esimerkki on tämä umpikuja, joka koskee vetomuselintä. Kanalla pyrkii kaikki osapuolten kanssa löytääksemme kestävän ratkaisun, mutta siitä huolimatta emme me nyt jää vain odottelemaan. Me puolustamme etuja ja meillä on vaatima käyttää väliaikaiseen riidansovittelun menettelyyn EUn kanssa. Me työskentelemme 15 maan kanssa ja tällaisemme äh, väliaikaiseen äh, vetomuselimien, jotta välttäisimme, jotta voimme sovitella asioita, kunnes vetomuseli taas toimii. Ehkä on odotettu nopeita ratkaisuja, mutta tämä pysyvä ratkaisun löytäminen – vetomus, eli umpikuja vaatii kaikilta ponnisteluita. Kanada pyrkii kaiken kanssa löytämään ratkaisuja, mutta pakkohan on tunnustaa, että tämä MC12 ei se ole realistista. Meidän ei pidä luoda kohtuuttomia odotuksia siitä, mitä voi, mikä voi olla mahdollista ministerikokouksessa. MC 12 tarjoaa hyvän mahdollisuuden ministereille arvioida tilannetta ja voidaan alkaa polun määrittely eteenpäin. Kuten te tiedätte ja puheenjohtaja on todennut, että Kanada haluaa olla johtavassa Kanada ottavan ryhmän vetäjänä ja olemme tyytyväisiä, että EUn osa ottavan ryhmää pyrkimys ei ole tehdä ehdotuksia VTOn uudistamisesta. Me haluamme luoda foorumin, jossa vaihtaa mielipiteitä samanmielisten kanssa. Niin, että voisimme edistää uudistamista. Me olemme pyytäneet ihmisiä puhumaan ryhmässä. Me vasta- haluamme, että ihmiset vastaavat kysymyksiä ja antavat neuvoa me uskomme, että ottava ryhmän keskustelu antavat lisäarvoa VTN uudistamiselle ja me jatkamme ponnisteluja. Ottava ryhmän ministerit tapaavat maaliskuun puolessa välissä jälleen. Me pohdimme sitä, miten voisimme saada myönteisiä ratkaisuja 12. Me haluamme myös bisnessektorin näkemykset mukaan. Mutta tehdäänpä asia selväksi. Ei ole mitään kuvitelmia, että tämä MC12 olisi läpimurto. Se ei kuitenkaan merkitse, että ei mitään tapahtuisi. Päinvastoin olen optimistisia, että VTN jäsenet voivat ottaa useita edistysaskelia Nuorisultaanissa ja pystyvät lisäämään VTN relevanssia. Kanada on sitoutunut, että me saisimme lopputuloksen haitallisista kalastuksen tukiaisista Kysymyksenä on siitä, miten säilytetään kalakantaa tuleville sukupolville. Meillekään lopputuloksen aika, aikaansaaminen MC2, ministerikokous 12 osataisi, että VT on relevantti instituutio. Ja kun me vuosisatamme kysymyksestä puhumme, niin ministerikokous 12 varmasti myös voi luoda tuloksia e-kauppaan yhteistä julkilausumasta ja voimme myös kotoisen, kotima, sisämä, kotimaisen kaupan säätelyssä voisimme päästä eteenpäin. Ja myös mikropienet ja pk-yritykset, siinä voimme päästä eteenpäin nämä mismisit ja sitten nämä yhteiset aloitteet investointien helpottamiseksi. Me työskentelemme samanmielisten kanssa ennen ministerikokousta, että olisimme tien eteenpäin maatalouden tukiasten suhteen Kanadaan ja työskentelevät kumppaneiden kanssa, että ministeri lausunnon aikaan kaupasta ja ympäristön kestävyydestä. Ja tuskin VTO voisi relevantimpaa signaalia antaa maailmalle. Me myös työskentelemme, että MC12 voi käyttää lanseeraamaan – aloitetta naisten suhteen, vaikka ministerikokous 12 ei ole mikään vedenjakaja VTOn uudistamisessa, eipä siellä myöskään tumput suorana seistä. Kanada ja EU täytyy työskennellä yhdessä eri yhdistelmissä, jotta edistäisimme muoden keskeistä kauppajärjestelmää ja VTOta. Vuosisatamme VTOn laatiminen on pitkän aikavälin työtä, mutta olen vakuuttunut, että kun me työskentelemme yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, niin kyllä me vielä onnistumme. Paljon kiitoksia, että kuuntelitte minua ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Thanks a lot. So uh, you are half full glass. Kiitoksia. Lasi on ilmeisestikin puoliksi täynnä, mikäli oikein ymmärsin. Ei siis äh, puoliksi tyhjä. Seuraavaksi puheenvuoron saa Sven Simon. Hän on meidän puolellamme yhteispuheenjohtaja tässä komiteassa. Well, introduction. May say that that was very abstract. Canada will take the leadership. Um, then I would like to... Kiitos puheenjohtaja tästä alustuksesta. Hienoa, että Kanada johtaa tätä työtä. Voisitteko kertoa hieman tarkemmin vielä siitä, kuinka te suhtaudutte tähän ongelmaan, joka liittyy riitojen ratkaisuun, erityisestikin valituselimen tai riitojen ratkaisuelimen? Mikäli VTOsta halutaan tehdä uusi, uuden vuosituhannen haasteisiin vastaava eli, niin kenties tänä täytyy ottaa huomioon myöskin ainakin osittain se Yhdysvaltain kritiikki, jota se on esittänyt. Kiitos Katlin van Brent seuraavana. De Boer. Kiitoksia, herra de Boer. Vaikuttaa siltä, että nimellänne on hollantilainen tausta. Näin usein käy kanadalaisten ystävien kanssa. Kiitoksia tästä alustuksesta. Minusta annoitte meille hyvin realistisen tilannekatsauksen tästä MC12 ministerikonferenssista. Ei pidä olla liian kunnianhimoisia, niin että tästä uudistuksen alkuun päästäisiin, mutta annoitte kuitenkin myös toivon pilkahduksia. Eli että voisi olla tällainen alusta. Tätä alustaa voitaisiin käyttää niin, että päästään eteenpäin. Yritetään pitää toivoa yllä, se on hyvin tärkeää. Tämä valituselin on yksi asia, mutta sen lisäksi haluaisin kysyä. Mainitsitte tietenkin ottavan ryhmästä ja kerrotte, mitä sen tekee, mutta on muitakin aloitteita, muun muassa Uuden-Seelannin ja Norjan aloitteita, jotka ovat myös ottavan ryhmän jäseniä. VTOn uudistukset ja ilmastokysymykset pyritään tässä yhdistämään. Ja tämä on myös viesti, jonka haluaisin lähettää komissiolle. Toivo, rikkaus ja no, toivekkuus myös tarkoittaa, että voidaan saada sääntöjä, jotka sopivat tulevaisuuteen. Uskon, että on hyvin kiinnostavaa, että tuossa ministerikonferenssissa voimme tätä viedä eteenpäin ja tukea uutta Seelantia että voisimme saada aikaan tämän VTOn sen ilmastonmuutoksen linkin. Tämä olisi hyvä tulos konferenssille. Further questions? Kiitos. Onko muita kysymyksiä? Edustaja Winkler. Thank you very much, Chair, and thank you very much, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös suurlähettiläälle siitä, että hän kertoi meille näkemyksistään. Yksi aihe, joka otitte esiin, ovat teollisuuden tukiaiset. Mekin uskomme, että tämä on tärkeä kysymys. Juuri äsken keskustelimme tähän liittyvästä aiheesta. On selkeä käsitys siitä, että nykyinen kiellettyjen tukiaisten lista VTOssa ei vielä riitä nykytilanteen hoitamiseen. Markkinoiden vääristymiä tapahtuu joillakin lainkäyttöalueilla. Tämä toimii jollakin ei. Me tarvitsemme uuden tyyppisiä elementtejä VTOn sääntöihin jotka liittyvät tiettyihin tukiaisiin. Kenties olisi ikään kuin videopeli, mikä ensin täytyy valita välineensä takaisin ja sitten ryhtyä sotaan. Nyt vaikuttaa siltä, että kaikki haluat kaikkein järeimmät pyssyt. Meillä on ja kaupan pääosastolla on oma työkalupakkiinsa, mutta tosiasia on, että uusia elementtejä täytyy laittaa tuonne työkalupakkiin tai asevalikoimaan. Näettekö te jonkinlaisen tavan puuttua näihin teollisuuden tukiaisiin VTOn piirissä tietystikin? Thank you, thank you very much, uh, Chair. Thank you, Mr. De Boer. Kiitoksia, kiitoksia herra De Boer. Kiitän tästä esityksestä ja siitä, että olette ottaneet johtajuuden tässä hyvin tärkeässä asiassa. Sanoitte, että VTO ei ole romahtamaisillaan. Optimistisia sanoja että hän asti. Ainoa tavoitteemme on ollut pelastaa VTO. Olitte hieman optimistisempi, jos ymmärsin oikein. Olisi hienoa, jos Kasakstanista sataisiin tiukka lausunto monivälisyyden puolesta, VTOn puolesta ja sääntöpohjaisen kaupan ja kestävyyden puolesta. Uskotteko todella, että ei ole epäilystäkään näistä periaatteista, että keskustellaan enemmän ta- toimintatavoista ja käytännön asioista, eikä niinkään eh, siitä, että kyseenalaistetaan koko monenvälisyys ja VTO. Ja sitten toinen kysymys, joka koskee tätä valituselintä. Tiedämme, että Yhdysvallat vallat ovat todenneet, että tässä on nyt oikeudellista ylilyöntiä. Kyllähän nämä liittyvät myös ma- maailman muuttumiseen vuodesta 1995. Maailma on muuttunut, meillä on sähkö, kau, sähköistä kauppaa, ympäristösääntöjä. Uskotteko, että tämä ratkaisu valituselimen suhteen liittyy siihen, että, että otetaan huomioon nämä uudet säännöt niin, että ehkä tällaiset tuomioistuimen e, ulkopuoliset asiat eivät e, menisi tähän. Uskon, että e, tällaiset käytännöllisemmät asiat voidaan muullakin tavalla ratkaista. Sitten kaikki varmastikin olemme huolissamme kehitysvaltioiden tukiasta ja muusta. Luuletteko, että voitte saada esitystä tässä asiassa aikaan? Edustaja Hybner, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos paljon myös suurlähettilälle siitä, että hän kertoi meille näkemyksistään. Te olette erittäin diplomaattinen, mutta selvästi, selväksi tuli, että te todellakin ponnistelette tässä samamielisten ryhmässä, ottavan ryhmässä. Keskutte siellä erittäin arvokkaalla tavalla VTOn uudistuksessa Toivottavasti tässä myöskin onnistutte. Sven Simon esitetelle ja pyynnön, johon haluan yhtyä. Voisitteko kertoa hieman tarkemmin siitä, miten te arvioitte Yhdysvaltain sitoumuksen tilannetta ja voitaisiinko saada yhdessä ratkaisu suurimpiin haasteisiin, VTOn haasteisiin yhdessä Yhdysvaltain kanssa. Viittasi myöskin Brasilian ja Etelä-Korean päätöksen, kun ne itse määrittelevät itsensä kehitysmaiksi. Uskommeko me, että nyt ollaan tulossa sellaiseen ajankohtaan, että keskusteluita ja muutoksia tarvittaisiin tähän uusaan VTOn toimintaan? Lord Anakavati. Yeah, um, thank you, Mr. Ambassador, and uh, Hyvä ja tervetuloa. Hienoa nähdä niin moni teistä täällä Brysselissä. Ilmastonmuutos ja kestävyys eivät varmastikaan ole ottavan ryhmän uudistusehdotusten ytimessä, mutta haluaisin kuulla ajatuksianne tästä kuitenkin. Kun näitä vihreää sopimusta yleisesti ottaen Pariisin sitoumusten myötä olisi erittäin tärkeää, että puututtaisiin myös ilmastonmuutoksen, kun puhutaan VTO-uudistuksesta. Haluaisin tietää, Onko teillä jo ajatuksia tästä, mitkä olisivat ehdotuksenne, jotka menisivät tämän, tämän tyypillisen kauppan tavarat ja ympäristöosion yläpuolelle? Olisi kiinnostava kuulla, mitä ajattelette tästä. Sitten vielä Helmut Scholz. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös teille suurlähettilässä erittäin tyhjentävästä katsauksesta siihen, missä nyt mennään Uskon, että kaikki olemme samaa mieltä siitä, että VTN suhteen tilanne on sellainen, että jäsenvaltiossa kansallisetkin ovat seuraamassa, mitä se tapahtuu. VTO ei käsittele pelkästään kaupallisia kysymyksiä, vaan kyse on siitä, että käymme kauppaa maiden kanssa tiettyä tarkoitusta silmällä pitäen. Kaupan tarkoituksena on hyödyttää kansalaisia ja taloutta taloudellisesti ja sosiaalisesti kehittymään. Mikäli ottavan ryhmä keskustelee siitä, että avataisiin keskustelu VTOn uudistuksista niin, että se pystyy paremmin vastaamaan uuden vuosituhannen haasteisiin, niin jokainen maahan voi tietenkin väittää, että lähinnä pitäisi puhua kalastuksesta tai uuden avata Dohan kierros – onko jonkinlaisia uusia konsepteita käsityksiä siitä, kuinka VT on, VTtä voitaisiin muuttaa. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että pelkästään sääntöpohjainen järjestelmä mahdollistaa sen, että kaikki voivat yhtä lailla osallistua ja olla mukana maailmanlaajuisessa kaupassa tasavertaisina toimijoina järjestelmässä, joka on kaikki ottava ja oikeudenmukainen, että kyse ei ole pelkästään siis vapaakaupasta – Eh, Kuten edustaja Kavatsini sanoi, ilmastonmuutos on kysymys, jossa pitäisi ottaa huomioon myöskin ILOn mukaan sosiaalipolitiikka ja ILOn normit ja haasteet, työnormit ja niin poispäin. Me pitäisi ottaa mukaan keskustelussa vähintäänkin ottavan ryhmässä. Ja kuinka sitten saadaan muut mukaan, jotka eivät ole vielä mukana – kun uudistusajatuksia esitetään. Toivon, että Nursuntanin ministeritason kokous voi myötä vaikuttaa näiden asioiden selvittämiseen ja kenties puuttua myöskin ongelmiin, joita suuren yleisön piirissä on esitetty. Niin ettei pelkästään tuita sitä, kun olisi puoliksi tyhjä vaiko täynnä. Senet. Bizet, Ranskan senaatista, alkaa hyvä. Si, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi huomautus ja yksi kysymys äh, lähettiläälle. Ensin huomio. Minusta ei vaikuta siltä, että Yhdysvallat haluaisivat jo täydellisesti tuhota VTO. Pikemminkin kyseessä on tällainen jumittamisen menettely Ehkä siksi, että emme ole riittävästi halunneet ottaa vastaan Yhdysvaltojen huomautuksia koskien sitä roolia, jo, joka tuomarilla oli joidenkin vuosien ajan valitussa elimessä, joka meni vähän liian pitkälle. Yhdysvaltojen Genevassa oleva lähettiläs Denishes häneltä olen ymmärtänyt, että kyseessä ei ole mitään, mikään tuhamistarkoitus. Sitten kysymys tiedän, niin, ehkä lähettelyssä voisi täsmätä, mutta tiedän, että on olemassa tällaisia korvaamismenettelyjä. Eli sellaisessa tapauksessa, jossa VTO ei toimi ja on jumissa, voisitteko vielä tätä täsmentää ja vahvistaa? Eli että ei täysin kumottaisi kaikkia menettelyjä niin kauan, kunnes se Yhdysvaltojen asenne muita suht- muiden suhteen paranee. Sitten edustaja Hansen. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon myös herra De Puurille. Minulla oli tilaisuus tavata hänet jo joulukuussa Genevessä. Sillä paikalla monia muitakin kolmansien maiden lähettiläitä, VTO-lähettiläitä. Ja tiedän, että myöhemmin tänään keskustellaan kalastuksesta. EU:ssa valmistellaan kala- ja meritalousrahaston uudistamista. Tätä kritisoitiin voimakkaasti Genevessä. Monet maat siihen viittasivat, että komission puheenjohtaja von der Leyen ilmoitti, että otetaan käyttöön myös raja hiilitulli, ja sen täytyy vastata VTOn sääntöjä. Kuinka te näette nämä seikat EUn ehdotukset, joita on kritisoitu suhteessa veton uudistuksiin. Onko jotakin esteitä konkreettisille uudistuksille? Yhdysvaltain puolelta on kuultu tällaisia kommentteja. Voitteko nyt yhtyä niihin? Ja mikäli te näette mahdollisuuden, että saataisiin, no, onko teidän mielestä mahdollista luoda tällainen hiilirajatuli, joka vastasi VTOn sääntöjä ja kunnittaisi niitä? Kiitos. Yksi kysymys teille, Arvo lähettäisi myöskin minun suunniltani. G33 esitti myöskin lausuman ennen ministeritason kokousta. Se perustui lähinnä Doan kierroksen tuloksiin ja pyyntöön ottaa vähintäänkin kaksi Dohan kierroksen tiedottaa asiaa käsittelyyn. Kalakantaa koskeva asia. Katsotteko te, että uuden aikaistaminen saadaan toteutumaan vaiko katsotteko, että tilanne jumiutuu, koska jotkut Dohan asiat jäävät käsittelemättä ja niitä ei tällä hetkellä edes käsitetä. Kiitoksia. Nyt voitte hieman vielä pohtia, mitä vastaatte. Sillä välin pyydän, että komission VTO-asiantuntija Dennis kommentoi kysymyksiä ja huomioita, jotka osoitettiin lähettiläällä. Thank you very much, Chair. So... Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt keskustelen oikeastaan Deburin kanssa, joten itse ainoastaan esitän pari reaktiota ja otan esille asioita, joissa mm, mm, komissiossa näemme paljon mm, samoja pointteja suhteessa Kanadan kantaan. Kanadan osoittanut vahvaa johtajuutta VTOssa. Olemme tehneet läheistä yhteistyötä komissiosta käsiin. Meidän näkemyksemme on todella se, että VTO ei ole mitenkään romahtanut. Kyllä Genevessä järjestelmä toimii. Näemme kyllä, että uh-, uhka on merkittävä ja Tästä me olemme eri tasoilla voineet tämänkin valiokunnan kanssa keskustella ja tästä syystä VTOn uudistukset tulee olemaan hyvin merkittävä ja kattamaan organisaation eri pilarit, eikä se rajoitu ainoastaan tähän riitojen ratkaisupuoleen, vaan on myös kaksi muuta funktiota, neuvottelufunktio, sääntöjen luomisen funktio ja avoimuus – Kaikkia näitä on merkittävästi kohennettava, jos haluamme todella jatkaa tätä sääntöpohjaista kauppajärjestelmää. Me olemme joillakin aloilla tehneet aloitteita ja esittäneet ehdotuksia. Joissakin asioissa olemme tehneet yhteisiä ehdotuksia Kanadan kanssa. Ajatellen erityisesti tätä toista pilaria, avoimuus ja valvonta – siellä yhdessä olemme edistämässä ehdotuksia, jotka koskevat sitä, kuinka voidaan parantaa ilmoituksia VTOssa ja, ja odotamme ja toivomme, että Kanada tukee ehdotustamme, joka liittyy näiden VTOn valiokuntien toimintaan, jotka ovat aivan olennaisia järjestön jokapäiväisen toiminnan kannalta. Kanadan johtajuus on ollut hyvin hyödyllinen. Halusin muodostaa tämän Davosissa ottava ryhmä, jota Kanada johti. Siellä yhdessä muiden jäsenten kanssa pystyimme saamaan menettelyn käyntiin poliittisella tasolla koskien sitä, että tällainen stopgap-mekanismi aktivoitaisiin koskien tätä riitojen ratkaisua ja näitä muita asioita agendallanne. Tämä oli hyvin tärkeä hetki, jolloin ottava ryhmää auttoi meitä pääsemään samalle linjalle muiden jäsenten kanssa. Sitten tulevaisuudesta vielä Deborah, lähettiläs Deborah antoi meille hyvin realistisen, konkreettisen näkemyksen siitä, mitä voidaan odottaa neuvottelutuloksista. MC12-konferenssissa hän luetteloi, hänen luettelonsa kuulostaa siltä, jo aikaan tuntuu siltä, että juuri nämä ovat niitä asioita, joita meidän olisi työstettävä ennen tuota konferenssia, jotta voitaisiin saada joissakin asioissa neuvoteltu tulos ja, tai sitten ainakin merkittävällä tavalla edetä joissakin neuvottelukysymyksissä. Samanaikaisesti toivon ja, us, ja uskon, että olemme yhtä mieltä Kanadan kanssa, että sen lisäksi, että saadaan tiettyjä neuvottelutuloksia konferenssissa, se voisi olla myös hyppylauta pitkäaikaisemmille ponnisteluille VTOn uudistuksissa. Mielestämme ne, niissä pitäisi olla merkittävä instituutioiden osapuoli ja jotkut jäsenet täälläkin puhuivat siitä, että uskomme, että täällä on asioita, joita olisi uudistettava ja joita on vielä kehitettävä pidemmälle. Yksi niistä koskee yhteen, yhdenvertaista kilpailuolosuhteista ja kurinmukais, kurinmukaisuudesta silloin, kun on vielä puutteita tuolla sääntökirjassa, ja tähän liittyy muun muassa valtion tuet ja muut. Ja sitten tarvitaan agenda, jotka menevät tavaroiden ylä, yläpuolelle. Olisi hyödynnettävä mahdollisuuksia, joilla voidaan helpottaa globaalia kauppaa palvelujen ja investointien alalla erityisesti. Ja sitten on hyvin tärkeää muistaa kestävyysagenda VTOssa. Tähän asti se on ollut hyvin lapsipuolen asemassa, kun on kiinnitetty, asia muihin, kiinnitetty huomioon muihin asioihin, mutta uskomme, että tämä on todella pohja uudistuksille – VTO-uudistus edellyttää VTOn instituutioista uudistusta, ja tämä liittyy meidän mielestämme siihen, millä tavalla neuvottelufunktio toimii, kun määritellään yhdessä VTOn lähestymistapaan, että se teho, tehokkaammin puuttuisi tähän eriävään kohteluun. Ja sitten moniväliset to, to, toimet, jotka eivät aiheuta vahinkoa jäsenille – VT-järjestelmässä sinänsä. Nämä ovat asioita, jotka muodostavat keskipitkän pitkän aikavälin tavoitteita uudistuksia. Toivomme, että Kanadan ja muiden kanssa voimme niitä työstää MC12-konferenssin ympärille siellä ja toki sen jälkeenkin. Thanks a lot, ambassador. Arvon suurlähettäjäs, olkaa hyvä. Pyydän anteeksi, täällä on vielä yksi kysymys. Te sillä takana, olkaa hyvä. Senegalin edustaja, Senegalin parlamentin edustaja, olkaa hyvä. Euh, pour ma part, euh, je voudrais intervenir dans Haluaisin kommentoida keskustelua. Olen ollut täällä vähän aikaa jo kuuntelemassa ihmisten kommentteja, mitä maailmankaupan järjestöön tulee on pakko olla optimistisia. Jos ei ole, niin sitten kaikki menee pieleen. Ähm, mutta täytyy myös selvitellä asioita ja täytyy energiasti lähteä kokoukseen. Se, mitä maailman kapeerastossa tapahtuu ymmärtääkseni, se on, että on tällaisia kehitysongelmia. Ja ja, ja aina kun keitossa tapahtuu, niin jäädään jälkeen ja, ja kun tilanne muuttuu, täytyy myös säätely muuttua. Minusta tämä ottavan ryhmä on erittäin hyvä, sitä täytyy rohkaista ja täytyy antaa sille informaatiota ja tarjota kapasiteettia. Minusta täällä on uusia asioita ja joku on sanonut, että tarvitaan tasapainoisia sääntöjä uudesta maailmankauppajärjestössä on puhuttu tasasta pelikaupasta, kun puhutaan vetomusjärjestelmästä. Ja siinä isoilla mailla on isoja konflikteja, jotka koskevat miljardeja. Mutta kehitysmaiden tapauksessa, Afrikan maiden tapauksessa, potentiaalisesti rikkaita kannattaa myös miettiä, tarkastella näitä maita ja täytyy integroida nämä maat koko ryhmään, jotta, jotta no, täytyy antaa niille aktiivinen, mahdollisuus toimia aktiivisesti. Totta kai tasa arvoista sääntöjen periaate on ongelmissa. Täytyy miettiä tu- tukikeinoja, että me voimme palastaa maailman. Tässä pohdintani. Kiitos. Merci beaucoup. Now, Ambassador, the floor is yours. Well, well, thank you very much. Uh, full disclosure, my last name is... Niin, kiitoksia. Niin, todellakin. Minun sukunimeni on todella hollantilainen sukunimi. Yritän nyt vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Niitä oli aika paljon. Ensinnäkin mitä tulee tähän valituselimeen ja mitä sen kanssa pitäisi tehdä. Monta asiaa. Ensinnäkin meidän on oltava hyvin varovaisia, kun, kun kuuntelemme, miten kuuntelemme amerikkalaisia. Meidän on erotettava taktiikka viestinnästä. Yhdysvallat sanovat monta asiaa valituselimestä ja meidän olisi kuunneltava niitä. Yksi niistä on se, johon komissio viittasikin. Kolme, VTOn työssä on kolme eri osa Yhdysvallat ovat todenneet, että neuvottelufunktio ei ole kovinkaan hyvin toiminut. Heidän mielestään tästä syystä jäsenet luottavat liian raskaasti riiteenratkaisujärjestelmään. ratkaisujärjestelmään VTOn jäsenten on siis eh, saatava henkiin tämä neuvottelufunktio. Mitä sitten amerikkalaisista tarvitaan? Meillä on nyt 174 eh, sivua valituksia ja kritiikkiä niitä vastaan. Mutta mitä nyt tarvitaan amerikkalaisilta, niin heillähän on kutsu. Heidän olisi kerrottava täsmällisemmin, mitä he tarvitsevat. Mutta on tunnustettava, että ongelmia on ollut. Ei, Kanada on, ei Kanada usko, että ongelmia on tullut samalla tavalla kuin Yhdysvallat on todennut. Emmekä ole sitäkään mieltä, että valituselimen nimitysten lukkauttaminen on asiallista, mutta joitakin viestejä kyllä on, joita meidän on kuunneltava. Meillä on kaksi aktiivista neuvottelua, toinen niistä on paljon aktiivisempi kuin toinen. ensimmäinen koskee kalastusta. Yhdysvallat ovat hyvin selvästi puhuneet siitä, että tarvitaan sopimus MC12 kokouksen mennessä. Joten voidaan sanoa amerikkalaisille, että neuvottelufunktio kyllä toimisi VTOssa tämä sopimus yhteen sen kanssa – että VTOssa mm, oikeastaan voidaan sanoa, että voidaan käsitellä kestävän kehityksen alueita. Meillä on mandaatti, tämä on mm, kestävän kehityksen tavoite 14.6. E, jos me nämä voimme toteuttaa, se olisi merkittävä merkki. Uudistaisimme tekemällä, uudistaisimme VTOta ja osoittaisimme, että pystymme käsittelemään näitä kestävän kehityksen kysymyksiä. Olisi myös kiinnostavaa nähdä, kuinka nämä kestävän kehityksen tavoitteet voisivat tai kuinka ne pitäisi toimia. Kanadan kanta on ollut se, että ne eivät toimi tyhjiössä tämä kauppa toimii silloin, kun säännöt on määritelty. Sen sijaan, että mennään neuvotteluihin sanotaan, että meillä on aivan osa SNDT, niin on sanottava, että nämä ovat säännöt. Ja nyt kun olen kerran kehittyvä maa, niin tarvitsen eri, erityiskohtelua, jotta voin noudattaa näitä syyntejä. Kalastussopimus voisi olla hyvin hyödyllinen siinä mielessä, että nähtäisiin, miten nämä toimivat, mutta ei pidä unohtaa näitä kalastusneuvotteluja, että ne on mahdollisuus osoittaa, että VTO pystyy neuvottelemaan sopimuksista ja pystyy myös samanaikaisesti käsittelemään näitä kestävän kehityksen tavoitteita. Ja sitten valituselimen uudistuksen päästään taas. Nämähän liittyvät toisiinsa. Ja Yhdysvalloille on lähetettävä viesti, että me pystymme neuvottelemaan, me pystymme käsittelemään muitakin VTOn työhön liittyviä näkökohtia. Valituselimeen liittyen edelleen minusta meidän olisi pohdittava, ja Yhdysvallat ovat sanoneet sitä, kuinka päivitämme, päivitämme sääntökirjaa. Onko on, sääntökirja edelleen voimassa? Yhdysvallat sanovat, että palataanpa vuoteen 1995. Oikeastaan USA tarkoittaa, että tehdään tästä paremmin tätä vuosisataa vastaava – Tämä on äh, juuri päätään nostava keskustelu, tämä on uusi keskustelu VTOssa, emmekä ole vielä valmiita teollisuuden valtion tuista. Kanada erityisesti ja ottava ryhmä yleisesti käsittääkseni on hyvin innoissaan siitä, että EU, Japani ja Yhdysvallat ovat äh, olleet saaneet aikaan tekstin. Haluamme sitoutua tähän tekstiin. Haluamme, että tämä keskustelu käydään koskien teollisuuden tukia ei ole ollenkaan selkeää, mihin tämä keskustelu johtaa ja kuinka nopeasti ja kuinka muut jäsenet tulevat mukaan, mutta se ei ole syy sille, ettei keskustelua käytäisi. Sen on aloittava jostain. Ja olemme oikein iloisia siitä, että USA, e Japani ja EU ovat aloittaneet tämän keskustelun ja haluamme ennakoidusta tulla mukaan sitoutua, mutta näemme tämän suhteellisen pitkän aikavälin hankkeena. MC12-konferenssissa voidaan ehkä tarkastaa, missä ollaan menossa, menossa mutta ei varmaankaan mitään saada lukkoon löytyä siihen mennessä, mutta, mutta yritämme päästä eteenpäin. Sitten yleisemmin kauppa ja kestävä kehitys. Euroopan unionissa ja muualla on maita, jotka tekevät työtä nimittäin VTO julkilausuman puolesta koskien kauppaa ja kestävää kehitystä. Puolipäivä olisi tär- tarkoitus kesäkuun kahdeksas päivä käyttää tähän ennen kuin VTO ministerikokous alkaa. Entä, entä ensinnäkin annettaisiin julkilausuma koskien kauppaa ja kestävää kehitystä ja sitten toivottavasti meillä voisi olla tapahtumasarja puhuttaisiin fossiilipolttoaineiden tuista, muovista, Kiinan muovialoitteesta, kiertotaloudesta ja myös kaupasta ja ilmastonmuutoksesta. Tämä keskustelu on tulossa ja pitkään niin sitä tarvitaan. Emme varmastikaan saa 164 jäsentä allekirjoittamaan julkilausumaan, mutta tämä on oikein hyvä lähtökohta. Aina mi- mi- mitä ei ole vielä olemassa ja minkä pitäisi tapahtua koskien muodollisia suhteita VTOn ja kansainvälisten ympäristösopimusten ja järjestöjen kanssa. Meidän olisi muodollisemmin UNED ja muut kansainväliset ICUN, muut kansainväliset järjestöt pitää saada mukaan tähän keskusteluun. Meidän on luotava sellainen tilanne, jossa sääntöjen luomista ei nähdä minä välttämättä protektionismina äh, tai salamyhkäisenä, vaan että siinä pyritään win-win-tilanteeseen kaupan ja ympäristön välillä. Tällaista keskustelua tarvitaan ja pyrimme, pyrimme pitämään sen yllä. Sitten jos vielä kaloihin palataan, kalastustukisopimus oli hyvin vahva merkki, jonka kautta voisimme osoittaa, että me pystymme tähän ja voimme luoda olosuhteet, joista on apua taloudelle me, ja tarkoitan kaikkia 164 jäsentä ja myös ne ovat hyödyllisiä kestävän kehityksen tavoitteen 14.6 kannalta. On varmistettava, että sopimus tästä saadaan. Katson vielä, että olen vastannut kaikkiin kysymyksiin. Niin heti alkuun puhuin neuvottelujen toisesta puolesta, eli että YK sano, yhdistynyt, että USA sanoi, että neuvottelufunktio ei toimi hyvin. Maataloushan on toinen ongelma, ja puheenjohtaja viittasi tähän G33-ryhmään. Meillä on monia maita, jotka pyrkivät samaan aikaan sääntöjä kotimaista tuista ja kotimaisen tuen yläkattojen asettamisesta, mutta näyttää siltä, että ollaan siirtymässä sellaiseen maatalouteen, jonka pitäisi, jossa sääntöjä pitäisi olla kattavampia. MC12-konferenssissa näin ei tapahdu. Toivomme, että tuolla MC12-konferenssissa voidaan saada etenemissuunnitelma aikaan siitä, miltä neuvottelut voisivat näyttää ja neuvotteluissa voimme sitten käsitellä asioita, jotka liittyvät Dohan kehitysagendaan. Meidän on luotava sellainen ympäristö, jossa kaikki voittavat neuvotteluissa, eikä näytä siltä, että toiset, yhdet maat haastavat toisia sanomaan, että me annamme kaiken ja te otatte kaiken, vaan meidän on luotava sellainen tilanne, jossa kaikki vähän tulevat toisiaan vastaan ja sitten kaikki pääsemme eteenpäin. Sitten komission kommenttiin. Tämä liittyy myös maatalouteen. Komission esityksessä puhuttiin tarpeesta työstää näitä kolmea pilaria. Yksi niistä on avoimuus. Se on valtavan tärkeä on toiminnan kannalta ja sitä on todella puuttunut. USA on tuonut tämän asian esille myös. EU ja Japani ovat saaneet aikaan avoimuusilmoitusehdotuksen ja Kanada tukee sitä. Tämä on kaikkein kriittisin maatalousalalla ja todella toivomme, että MC12-konferenssin mennessä meillä on jonkinlainen maataloussopimus ainakin koskien avoimuutta ja tietä eteenpäin. VTO-uudistukset eivät rajoittu ainoastaan valituselimen, se voidaan nähdä tästä erikseen, mutta VTO-uudistukseen liittyvän nämä kaikki kolme pilaria – joka merkitsee sitä, että VTOn jäsenenä meidän on katsottava myös omalle takapihalle ja katsottava, että me noudatamme näitä ilmoitussääntöjä ja, ja olemme mukana mahdollisimman paljon tässä ja tuemme kaikkia VTOn järjestelmiä ja haluamme keskustella VTOn uudistuksista kaikkien kolmen pilarin osalta. Vielä loppu, lopuksi valitus elimestä, umpikujasta ja riitojen ratkaisujärjestelmästä yleisesti. Meidän ei pitäisi ajatella uudistuksesta ainoastaan koskien valituselintä, vaan meidän pitäisi ajatella sitä, kuinka tämä koko riitojen ratkaisujärjestelmä toimii, mukaan lukien se, kuinka käsitellään näitä eri kaupan ongelmia, niin kuin niitä tulee esille eri valiokunnissa, ja onko mahdollisuuksia, joilla voitaisiin näihin huolin puuttua ja kuinka ne voidaan käsitellä. Komissio täällä viittasi ehdotukseen, jonka komissio on tehnyt tästä eh, niin, että voitaisiin välttää tämä riittävän ratkaisu sinänsä, että voisimme ratkaista ongelmamme muuten ja selvittää, mitä tapahtuu keskenämme. Ja sitten vähentää painetta koko tältä riitojenratkaisun järjestelmältä. Voisimmeko keskustella tästä kriteerit, kai on ensimmäistä tasosta tästä paneeliprosessista. Yleensä keskitytään vain valituselimen, koska sitä USA pyytää, koska siellä ollaan umpikujassa, mutta olisi käytävä kunnollisempaa keskustelua yleisemmällä tasolla riitajanratkaisujärjestelmästä. Toivon, että käsittelin nyt kaikkia kysymyksiä, ja niitä oli 12, joten oli aika vaikeaa pysyä kaikessa kärryillä. Jos joku jäi pois, niin kertokaa. Perfect. Loistavaa arvon suurlähettiläs ja kaikkea onnea ja menestystä neuvotteluihin. Kenties viimeinen kysymys vielä. Meillä en, nuusunta, niin ministeriön konferenssi ja myöskin parlamentaarinen konferenssi. Onko Ottavan ryhmällä mitään toiveita tai odotuksia tämän parlamentaarisen kokouksen suhteen? Well, your last question. Viimeinen kysymys on todennäköisesti kaikkein epäreiluin. Uskon, että yksi huonoimpia tuloksia voisi olla, tai siis kaksi tulosta, mitä en halua nähdä tästä MC ministeritason kokouksesta. Toinen liittyy kalastukseen ja toinen liittyy siihen, että huolimatta siitä, mitä MC2 saadaan, 12 saadaan aikaa, niin kaikki sanoivat, että siitä tulee katastrofi. Että koko se katastrofi. En usko, että siitä tulee katastrofi. MC12 tulee todennäköisesti olemaan erittäin hyödyllinen. Toivon, että poliittiset johtajat kautta maailman sanovat, että okei, ei tämä nyt ihan täydellistä ole, mutta siitä huolimatta meillä on mahdollisuus keskustella uudistuksista ja päästä eteenpäin. Ja kun tarkastellaan edellistä ministeritason kokousta, sitä luonnehtiin, luonnehtiin useimmiten – katastrofiksi. Ja kun tarkastelemme päätöksiä, joita sille tehdään, niin suurin osa niistä tehtiin monenvälisesti, mutta ei maailmanlaajuisesti. Ja kun tarkastetaan tuloksia, niin ne ovat melkoisen merkittävät mukaan luettuna julkilausumat, ministerit on julkilausumat. Me tunnustamme, että tämä on ongelmaista ja aiemmin jo tämän mainitsin. Poliittiset julistukset ja ministeritason julistukset ovat sellaisia, että niitä ei saatu MC11 eikä välttämättä tälläkään kertaa ministeritason kokouksista. Joten toivon, että ette näe poliittisten julistusten puutetta jonkinlaisena osoituksena ministeritason kokouksen epäonnistumisesta. MC12 pitää arvioida sen perusteella, mitä siellä saadaan aikaan. Ryhtykäämme toimiin, tekemään, tehkäämme uudistuksia. Ja se, että sanotaan, että pitää saada XYZ asioiksi, joista on päätetty, ei ole niin mielekästä tai tärkeää kuin se, että tehdään X, Y, Z. Haluaisin jotakin, joka tukee tätä järjestelmää tuloksena. Eikä pidä kuvitella, että kaikki on ruusuista kokouksen jälkeen, mutta täytyy nähdä myöskin ja hieman pidemmälle ja jatkaa työtämme. Kiitoksia paljon tästä viestistä. Toivon mukaan voimme tässä auttaa teidän työssänne. Tähän päättyy keskustelu kohdasta 18. Ja siirrymme kohtaan 19. Sitä varten meillä on videoyhteys kello 11. Yhteys ilmeisesti on jo kunnossa. Kuten arvon suurhättäs mainitsi, tärkein aihe MC12 ministeriön kokouksessa saattaa olla kalastusasia – VTO-neuvottelut kalastusalan tukiaisista aloitettiin vuonna 2001, joten hyvin kauan aikaa sitten jo. Keskustelu otettiin Dohan ministeritason konferenssissa. Eri vaiheita on ollut, erilaista kehitystä on tapahtunut ja toivon mukaan, kuten lähettäjäs de Boer totesi, tuloksia saadaan kalastusasioissa 12 on kokouksessa. Kysymys kuuluu, missä tänä päivänä ollaan. Mitkä ovat avoinna olevia kysymyksiä vielä? Mitä me parlamentaarikkoina voimme tehdä tämän prosessin edistämiseksi? Olen iloinen siitä, että Santiago Vilis, joka on Kolumbian pysyvä VTO-edustaja, on nyt videon välityksellä mukana kokouksessamme. Hän toimii VTOn sääntö sääntötyöryhmän puheenjohtajana. Sääntötyöryhmä juuri parhaillaan pohtii kalastusalan tukiaisia. Hänen jälkeensä meillä on tilaisuus kuulla rouva Alice Tippingiä, joka edustaa kansainvälistä kestävän kehityksen instituuttia, joka toimii Genevestä käsin. Hän on myöskin erikoistunut tukiaskysymyksen Lähettiläs Vilis. voit, pystyttekö nyt kuulemaan, mitä minä sanon? Ilmeisestikin te kuulette. Kyllä kuuluu. Loistavaa. Saatte välittömästi puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Aloittaisin kiittämällä teitä mahdollisuudesta puhua teille videolla. Kuten mainitsitte, Lista Bingen ja minä vedämme kalastuksen tukiaisneuvotteluita. Ja että olisi hyvä, jos minä johdattaisin teidät työhömme VTOssa. Ja sen jälkeen käydään keskustelua prosessien ajan. Kuten te jo mainitsitte, olen VTOn sääntötyöryhmän vetäjä, jossa neuvotellaan kalastuksen tukijoista. Puhun puheenjohtajana, en puhu siis ryhmän nimissä tai minkään maan puolesta, monin tapauksessa Kolumbian puolesta. Eli esitän omia mielipiteitäni tässä. Alan mandaatistamme, kuten todennäköisesti tiedätte, VTO on kalastuksen tukkineuvottelut ovat jatkuneet jo pitkään. Ne aloitettiin 2001, lähes 20 vuotta sitten. Ja jos tämä neuvottelu olisi lapsi, se olisi tarpeeksi vanha äänestämään, juomaan, ajamaan autoa, ja sillä saattaisi olla oma lapsikin. Ja lienee aika, että me VTOna annamme tälle lapsiraukalle oman elämän. Te tiedätte, että meillä on selkeä mandaatti kestävän kehityksen tavoitteessa 14.6 ja VTO ministerikokouksessa. Eli poistetaan tukiaiset laittomasta raportoimattomalta säätelemättömältä kalastukselta ja kielletään kieltämällä jotkut tukiasmuodot, jotka johtavat yli kalastuksen ja kapasiteettiin. Ja tämä pitäisi tehdä neuvotteluteitse. Ja se pitäisi myös muistaa, että maailman kalakannat eivät ole hyvässä kunnossa ja tilanne pahenee. VTn mukaan 33 prosenttia maailman kannoista on ylikalastettu ja su- suurin osa muista on kalastettu maksimitaso tuottoon asti. Monille maille ja monille rannikkoyhteisöille on erittäin tärkeää kalastaa. Yli 40 miljoonaa ihmistä maailmassa ansaitsee elantonsa kalastamalla. Ja kala on 20 prosenttia äh, proteiinin saannista 30 prosentille maailman ihmisiä, mutta kun useimmat kalakannat ovat huonossa tai uhanalaisessa asemassa, kalastus ei anna mitään panostusta kehitykselle, kasvulle ja kaupalle, ja se jättäisi kolme miljardia ihmistä tilanteeseen, jossa on paljon vähemmän äh, ruokaa sen poistaminen ei heti korjaisi tilannetta, mutta se auttaisi. Me emme tiedä, kuinka paljon <clears throat> kalastukselle maksetaan tukiaisia. Nyt viittaa tukiaisille, joita maksetaan siitä, että ei kalasteta, tai tukia sille, että diversifioidaan. Ei enkä myöskään tarkoita tukiaisia kalan kasvatuksella. Kysymys on vilistä kalasta. Mutta arvio on, että tämmöisen 35 miljardia vuonna 2018 ja 22 miljardia dollaria tuista luokiteltiin haitalliseksi. Ehkä kokonaismääristä voidaan olla eri mieltä. Summa voisi olla pienempi. Mutta vaikka se olisi puoletkin, siinä pannaan paljon rahaa kestämättömälle kehitykselle. On selkeä ongelma, johon puuttua ja kun olemme puhuneet kalastuksesta tukiasta niin pitkään, täytyy kysyä, mikä on ongelma? Osittain tietysti se, että neuvottelut eivät ole niin helpot. On jo kansainvälisiä sopimuksia kalastuksesta ja kalastuksen hallinnasta, YK yleissopimus mertenlaista, maailman ruokajärjestöön satamasäännöstä ja käyttäytymissääntöjä. Haitallisten tukiaisten tukiaiset eivät ole osa tätä pallapeliä. Tämä pala puuttuu, mutta sen sovittaminen on ongelma. On myöskin kiistä kysymys, pitäisikö sen sopia muun kanssa yhteen. Datan puuttuminen on ongelma. Laiton kalastus, se on korkealla tasolla, mutta laittoman kalastuksen harrastajat eivät raportoi saalista, eivätkä myöskään kerro tukiaisista. Mutta näitä tämä voisi olla 22 miljoonaa tonnia. VTOlla on myöskin tukien määritelmä tukien ja vastatoimien listassa, mutta joku, kaikki jäsenet eivät anna ilmoituksia tukiasista. Ne, jotka eivät ilmoita, eivät myöskään mitään kerrokaan toista. Sitten on OECDn kalastuksen tukiaisarviot. Sitten täytyy muistaa VTO-sopimus kalastuksen tukiaisista olisi juridisesti sitova, joten täsmällisellä määrityksellä on merkitystä, niin täytyy päteä kaikkien jäsenmaiden tapauksiin. Jossakin tapauksessa voidaan käyttää muita sopimuksia, kuten EUn kalastuksen määrittelyä. Jossakin tapauksessa ei ole mitään kansainvälisesti hyväksyä määritelmiä, kuten kotitarvekalastuksessa. Meitä on vaikea luodaan omia määritelmiä, joten täytyy laittaa keinoja ongelman ympäri. VTO-sopimukset ovat isoja, mutta ne kaikki kestävät kauppaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun VTOssa neuvotellaan kestävyydestä. Meidän täytyy vähän muuttaa ajattelua. Me tiedämme tukiaisista ja niiden kauppavaikutuksista, joten tukiaisosuus on selkeä, vaikka me rahallista arvoa tiedäkään mutta vaikutus kestävyydellä on meille uusi juttu. Voidaan nyt puhua myönteisistä asiasta. Me olemme puhuneet jostain jo 20 vuotta. Ja muistamme tekniset kysymykset ja muiden jäsenten kannat. Selkeä mandaatti ja sitoutuminen kaikilta jäseniltä saadaan tuloksia seuraavassa ministerikokouksessa kesäkuussa Kasaksanista tälle sopimukselle rakennetta. Ja myös hyvä idea, mikä lopputulos voisi olla jollakin alueella. Erityisesti ää, tuet kal- ylikalastoille ja laittama- kalastukselle, mutta tietyt tukiaset, jotka vaikuttavat yli kapasiteettiin, niin sitä tietää eri ja sillä on erilaisia ideoita siitä, miten tämä tehdään. Ja En tiedä, ketä voi syyttää vai pitäisikö syyttää kaikkia, mutta lisää työtä tarvitaan. Ja sopimus täytyy saada kesäkuussa aikaan. Minä olen onnekas, kun meillä on kolme fasilitaattoria, jotka auttavat eri alueilla. Yksi liskalastukselle, EU-kalastukselle, laiton ilmoittamaton ja sääntelmätön. yksi likakapasiteetille ja kolme käsittelevät muita pilarit ylittäviä asioita. Heinäkuussa hyväksyttiin tekstiluonnos, jota on käytetty neuvotteluiden pohjana. Jäsenet ovat tästä uusia kantoja, kun minusta tuli puheenjohtaja. Pyysin uusia luonnoksia ja se tapahtui viime vuonna viime kokouksessa. Uuden vuoden aikana näitä tekstejä on parannettu ja jossain vaiheessa täytyy koota nämä palat uudeksi dokumentiksi. Sitten nähdään eri palojen yhteydet. Kuulen jäseniä tällä viikolla, kollegoita, miten saamme tasapainoisen ehdotuksen. Mutta on erittäin tärkeää, että tästä ei tule mikään joulukuusi, jossa on liikaa vaihtoehtoja, eikä se ole luuranko, jos siellä ei yhtään lihaa. Sitten pitää neuvotella lisää, jotta saadaan tämä asiakirja sellaiseen muotoon, että ministerit ja komissaarit tapauksessa voivat saada tärkeät poliittiset kohdat Kasakstanin 12 ministerikokoukseen. Ja EU on mukana joka askeleissa Ja työskentelen myös Brysselin delegaation kanssa. EU on erittäin tärkeä, kriittisen tärkeä osapuoli neuvottelussa. Mutta tuon tärkeyden myötä tulee myös vastuuta. EU ja muut isot toimijat, niiden täytyy osoittaa johtajuutta – poliittista tahtoa. Kolme ja puoli kuukautta meillä on aikaa saada VTO-sopimus Nursultanissa. Ei se merkitse, että mitään periksi täytyy tapahtua, mutta joustavuutta tarvitaan. Tämä pätee kaikkiin. Menestys on jäsenten käsissä, mutta ta- epäonnistuminen ei ole huono ainoastaan VTOlle, ja, vaan myöskin valtamerille ja muille kestävän kehityksen tavoitteille, joista valtionpäämiehet sopivat. Kiitos mahdollisuudesta videokonferenssin kautta. Thanks a lot. Uh, Kiitoksia paljon arvon lähettäjät tästä erittäin kattavasta katsauksesta kalastustukiesten osalta valitsevan tilanteeseen. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Rouva Tippingille. Hän voi nyt kertoa oman kannanottonsa tähän asiaan. Thank you very much, Just... Kiitos puheenjohtaja. Kenties odotan tässä hetkisen, kunnes tämä minun esitykseni tulee tuonne ruudulle. Sitten ihmisten on helpompi seurata, missä mennään. Kiitoksia. Ensinnäkin paljon kiitoksia siitä, että minut kutsuttiin paikalle. Olen Alice Tipping. Toimin Genevestä käsin kansainvälisessä kestävän kehityksen instituutissa. Olemme seuranneet kalastustukiaiskysymystä lukuisin vuosien ajan jo huolella. Minua pyydettiin tänään kertomaan teille hyvin lyhyesti siitä, mistä on kyse ystävät ja kollegat, jotka ovat seuranneet tätä keskustelua, voivat havaita, miten paljon pystyn yksityiskohtia, miten vähän pystyn kattamaan yksityiskohtia kymmenessä minuutissa, mutta voin mielelläni sitten vielä syventyä tähän asiaan, mikäli haluatte. Toivon, että nyt saatte selvää tästä kaaviasta. Viivojen pituus ja paksuus on tässä merkittävä. Tästä kartalta näkee, missä on virallisia kalastuskannan kartoituksia tehty ja viivan paksuus osoittaa kalakantojen kartoitusten määrän ja väri osoittaa, onko kalakanta terve vai onko se paineen alla. Tästä voi havaita, että maailmassa on joitakin kalakantoja, joista tiedetään hyvinkin paljon, esimerkiksi Pohjois-Atlantin kaloista ja Eteläisen Tyynimeren kaloista tiedetään paljon, mutta jollakin alueella tiedämme hyvin vähän kalakannoista. Siellä on hyvin laihoja viivoja, esimerkiksi Intian valtamerellä. Tämä osoittaa, että nyt on kyse tukiaisista teollisuutta varten, joka hyödyntää resursseja, joista ei välttämättä tiedetä edes paljon. Tämä oli ensimmäinen huomioni tiedoista ja siitä, kuinka vaikean, vaikeita kysymyksen hallinnoida. Toinen kaavio sitten. Tähän lähteessä Wilskin viittasi. Tässä on mainittu joitakin haasteita, Yritetään siihen, kuinka paljon se menee teollisuudelle, kuinka sitä sitä tiedetään. Tämä kaavio käytännössä viittaa analyysiin tai pohjattu analyysiin vuodelta 2009. Kyse on käytettävissä olevista tiedoista tukiaisista tuona aikana. Suurin osa tukiaisista, joista me tiedämme kymmenen vuoden takaa, oli sellaisia, että tukiaiset menevät lähinnä suuri, suurimuotoiseen kalastukseen. Eli vain harvojen käsiin nämä tukiaiset ovat menneet. Samantyyppinen tilanne valitsee myöskin silloin, kun on kyse fossiilisia polttoaineita tukevista toimista. Hyvin harvojen käsiin nämäkin tuet ovat menneet. Tässä vain muutama huomio. On erittäin vaikea ensinnäkin saada tietää, minkälaisia tukia CVT-lisäät ja muut antavat, mutta millä tarkastelemme arvioita niiden tietojen pohjalta, jotka ovat julkisessa tiedossa, me havaitsemme, että enemmän tukiaisia menee suurimuotoiseen toimintaan ja suurimuotoiseen kalastukseen, eninkään pienille toimijoille. Lähtee Wills puhjoistakin seikoista. Me olemme parantuneet kolmeen sääntöpilariin. Ensinnäkin ajatukseen kieltää tuet laittomalta, ilmoittamattomalta ja sääntelemättömältä liskalatukselta. 14.6 kestävän kehityksen tavoite liittyy tähän. Toiseksi olemme kieltää tukiaiset, että kalakannat, joita liikakalastetaan jo tälläkin hetkellä, kartalta näette, että nämä ovat näitä punaisia viivoja kartalla. Näitä kalakantoja kalastetaan liikaa. Tarkoituksena olisi myöskin luoda jonkinlainen kielto tukisia varten, jotka myötävaikuttavat siihen, että ryhdytään liikakalastamaan tai syntyy liikakapasiteettia. Tämä kuuluu VTOn alkuperäiseen mandaattiin. Monet ovat pyrkineet pohtimaan, mitä tämän sopimuksen pohjalta pitäisi tehdä. Kyse on sopimuksesta, johon liittyy monia horisontaalisia kysymyksiä, mihin sektorin tämän pitäisi koskea, tämän säännöstön ja niin poispäin. En keskity tähän niinkään paljon, koska nämä kolme ensimmä, ensimmäinettua on ovat tässä kaikkein painavimmat ja merkittävimmät. Pyydän anteeksi, tämä niin pienellä merkitty. Toivottavasti saatte kopion tästä esityksestäni niin myöhemmin. Ja mitä neuvotteluihin laimin tulee, tarkoituksena olisi kieltää tuet tietyiltä aluksilta ja operaattoreilta tai toimijoilta, mikäli nämä ovat syyllistyneet liskalastukseen tai liskalasta. Rannikovaltio voi kieltää omalta vesialueeltaan tällaiset äh, alukset tai lippuvaltio, jonka alla alus liikkuu, voi myöskin kieltää tällaisten toiminta- tai kalastusalan järjestöt äh, ja muut voivat myöskin antaa kieltoja. Näillä toimijoilla on jo luettelo aluksista, jotka ovat äh, syyllistyneet liskalastukseen, laittamaan ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen noista 30 tuhatta alusta lukuisista miljoonista on tällaisilla listoilla. Toiseksi viimeinen ajatus liittyy ajatukseen, jonka EU on hiljattain esittänyt, eli satamavaltiot voisivat myöskin asettaa huomiota huomautuksia, jotka liittyvät jonkun muun valtion tukiaisiin. Esimerkiksi mikäli alus on syyllistynyt liiskalastuksen, jäsenvaltio voi itsekin laukaista tällaisen menettelyn. EUlla on järjestelmä, joka on saman suuntainen tällä hetkellä. Yksi asia, jota tässä kannattaa korostaa, on se, että kun VTS on sopimus siitä, että tällaisen huomautuksen esittäminen on oikeus, ei velvoite, ja tähän mennään, tämä pitäisi johtaa myöskin velvoitteeseen puuttua tukiaisiin. Entä sitten, onko näiden päätösten osalta tarve osoittaa, että rannikkovaltio on toiminut oikeudenmukaisesti, mikäli se on vedonnut siihen, että toisen valtion täytyy puuttua tukiaisiinsa suhteellisuuselementti, miten se nivoutuu tähän säännöstä. Pitäisikö sanoa, että pienimuotoiset rikkomukset eivät saa johtaa siihen, että ryhdytään tukiaisten laajemittaisen kieltoon esimerkiksi? Hyvin nopeasti käyn lävitse näitä asioita, ja ottaa aikaa ja kysymyksille. Pillar on, on illegal and reported. Ja sitten vielä liskalastuksista, ensimmäisestä pilarista. Ja sitten toinen lajasääntö liittyy tukiaisiin kannoille, joita jo ylikalastetaan. Nyt yleinen näkemys on se, että tukiaspesi kieltää, mikäli kalakantaa liikakalastetaan tai mikäli jompikumpi ehto täyttyy. Se, että kalakanta ei ole elpymässä tai sitten sen taso jatkuvasti laskee. Tämän tarkoituksena on vastata niin huoliin, joita lukuiset kehittyneiden maiden edustajat ovat esittäneet joissakin tapauksissa. Joitakin kalakantoja liikakalastetaan, mutta niitä hoidetaan ja niitä pyritään elvyttämään. Ja silloin pitäisi näissä olosuhteissa kalastus jotenkin mahdollistaa. Olemme pohtineet tätä koko konseptia ja luonnostelleet asiaa siten, että mikäli kantaa liikakalastetaan ja sen pienuus taikka pikemminkin kalakanta pienee edelleenkin, silloin pitäisi kielto asettaa. Jompikumpi näistä ehdosta täytyy saada toteutumaan, joiden jonkun ehdon täytyy toteutua. Lakimiehet varmaan sanovat, että kuka sitten määrittelee, onko kalakantaa liikakalastettu, pitäisikö olla objektiivinen määritelmä, esimerkiksi maksimi, kestävä tuotto, vai pitäisikö ottaa huomioon kansallisten ja alueellisten viranomaisten näkemys siitä, onko kalakantoyli kalastettu vai ei, ja minkä tyyppistä näyttöä sitten vaaditaan näiden päätösten pohjaksi. Tämä on erittäin tekninen asia. Tässä on kaksi ensimmäistä pilaria, liskalastus ja liikakalastus. Ja se kolmas seikka, jonka suhteen on selkeä suuntaus näkymässä, näkyvissä. tulee nyt nähdä suurin piirtein jo näiden kahden ensimmäisen osalta, miltä sääntö tulee näyttämään, mutta kolmas asia, tukiasia, jotka johtavat liikakalastukseen ja ylikapasiteettiin. Lähettäjä Svils mainitsi jo aluksi, että tässä kohtaa meillä on pöydän lukuisia lähestymistapoja. Eri sen on hyvinkin erilaisia näkemyksiä siitä, miltä tämän säännön pitäisi näyttää alun perinkään. Yksi lähestymistapa on se, että estetään tukiaiset operatiiviselta ja pääomakustannuksilta silloin, kun on kyse laajamittaisesti laimuotoisesta teollisesta kalastuksesta, mutta tämä ei koskisi pienimuotoista kalastusta e- eikä laimuotoista kalastusta, silloin kun on kyse yksin oikeudella hyödynnetyistä talousalueista. Mikäli joku kansallisen alueensa ulkopuolella toimii, niin silloin tukiaisia ei saisi antaa. Ja toinen seikka liittyy EUn hiljattain tekemään ehdotuksen, eli laaja kielto kaikille tukiaisille, jotka myötä vaikuttavat liikakapasiteettiin tai liikakalastukseen, ellei sitten virallista kalastuksen hallintasuunnitelmaa ole käytössä. Ja miltä tämän kalastuksen hallinta pitäisi näyttää, tästä vielä keskustellaan, miten tämä pitäisi hoitaa. Ja toinen elementti, otin tässä mukaan ajatuksen vihreästä laatikosta. Ne, jotka seuraavat kalastusalan keskustelta VTOssa, tuntevat tämän käsitteen vihreä laatikko. Ajatus liittyy lukuisiin ehdotuksiin. Ajatuksena olisi, että olisi luettelo tukiaisista, joita voidaan antaa missä tahansa olosuhteissa. Esimerkiksi tutkimusta ja kehitystä voidaan tukea, saman henkilökunnan terveyttä ja turvallisuutta ja luonnon katastrofeista toipumista ja niin poispäin. Eikä pitäisi olla sallittujen tukiaisten luettelo mutta kuinka se laaja ja pitkä sen pitäisi olla, sitä voidaan vielä keskustella. on lukuisia muitakin erilaisia sääntöjä, joista keskustellaan tämän pilarin alaisuudessa. Yksi niistä liittyy tilanteen huomioon ottamiseen. Tässä halutaan kieltää tukiaiset silloin, kun kalastuskapasiteetti tai kalastusponnistelut ovat liiallisia, eli sitten on otettu käyttöön sitä politiikkaa, joka varmistaa sen, että kalakannat pysyvät terveellä tasolla. Ja sitten on laadullisia sääntöjä, ajatuksen on, että kirjoittaisin että alueella, joka ei ole jäsenvaltion yksin oikeuden hyödyntämää talousaluetta, esimerkiksi avomerellä kalastus tai tukiaiset kalastukseen avomerellä tai jonkun muun yksin oikeuden hyödyntämällä talousalueella. Eli, eli esimerkiksi mikäli yritys, joka hallinnoi alusta, toimii muualla kuin jäsenvaltion omalla alueella. Nyt olen pohtinut kertonut erilaisista säännöistä, joita pohditaan. Jotkut ovat, että haluavat myöskin määrällisiä sääntöjä, jotka heistävät jotakin ajatuksia, joita on mukana maatausalan sopimuksissa. Yksi ajatus, josta puhutaan, on se, että pitäisi olla jonkinlainen katto tukiaisille ja sitten voidaan neuvotella alennuksia näihin tukiaisiin pyrkiä alemmalle tasolle. Yhdysvallat, Australia, jotkut Latinan mukana maat ovat ehdottaneet tämän tyyppistä mallia, joka jakaisi kaikki VTO-maata ryhmiin ja katsoisi, kenellä on kaikkein suuren osuus maailmansyöstä kalansaalista, niin nämä asetettaisiin tiukempien ehtojen alle, silloin on kyse kalastusmääristä ja niille, joilla on pienempi kalan saalis, niin olisi vähemmän tiukemmat säännöt. Mielenkiintoista kyllä. Kiina on myöskin ottanut tästä kantitatiivista estämistapaa, määrällistä rajoitusta. Yhdysvallat ja Kiina on tästä samaa mieltä VTOn sisällä. Heidän estämistapansa on kuitenkin hyvin erilainen. Se tarjoaa paljon enemmän joustavuutta maille Äh, kuinka tämä se pitä, pitäisi kaiken toimia? Pitäisikö ryhtyä neuvottelemaan jäsenvaltioiden kesken tukiosten tasosta ja niiden vähentämisestä vai pitäisikö omaksua jonkinlainen avoimempi, seurattavampi kaava esimerkiksi sen osalta, miltä tukiesten pitäisi näyttää? Ja jälleen kerran toteaisin, että kuten te näette tästä kaaviosta, tapa numero kuusi liittyy tähän pilariin, edelleenkin erittäin tiukkaa keskustelua käydään siitä, mikä lähestymistapa pitäisi omaksua, voitaisiinko yhdistää erilaiset näkemistavat ja yhdistää erilaiset säännöt ja mitkä säännöt olisivat todellakin vaikuttavia ja tehokkaita. Sitten runsaantoiset kysymykset, en puhu näistä niinkään paljon. Nähdäkseni nyt on suurempi sopimus siitä, että keskitytään myöskin merillä verkkoon tarttuviin muihin kuin kaloihin, muihin eläimiin kuin kaloihin ja muihin kalastustoimintaan merellä. Muutaman kertaan on mainittu myöskin sekä Uisin että Buurin puheenvuorossa kalastustukien neuvotteluista ja todettu, että kyse on myöskin erityytettyyn kohteluun liittyvistä ongelmista. Monet suurimmat kalastajat maailmassa ja suurimmat tukiaiset ovat äh, tukiaisia ja toimia, jotka liittyvät vähiten kehittyneisiin maihin. Vähemmin kehittyneen maalain pitäisi kokonaisena ryhmänä kohdistaa suhtautumuskohtelua, mutta tämä ei toimi. Monia ehdotuksia on esitetty ja pohdittu, voitaisiinko soveltaa sääntöjä kaikkiin jäseniin sellaisella, sellaisella tavalla, että ei oteta klassista kehitystasoa huomioon, koska tämä pikemminkin myötä vaikuttaa vain ongelman kasvuun. Kun on kyse erityisestä kohtelusta, suutmuskohtelusta, niin voi tehdä poikkeuksia maantieteellisistä syistä, siitä sen suhteen, miten pienimuotoista ja suurimuotoista kalastus on, tai siirtymäkauden näksi voidaan antaa erityisesti kohtelu. Tätä varten olemassa työkalupakki, josta aamulla jo puhuttiin. Sen avulla voidaan kalastussopimus saada aikaan tai sopimus kalastusalan tukioisista, joka toivon mukaan tulee ottamaan huomioon realiteetit maailman taloudessa, kuten sanoin tänään, ja myöskin jotkut poliittisesti herkät kysymykset, jotka ovat vireillä VTOssa. Ja ennen kuin päätän puheenvuoroni, se, joka täällä mainitinkin, kansalaisyhteiskunnan kannalta katsottuna, me näemme nämä neuvottelut erittäin tärkeinä, kun pohditaan sitä, voiko VTO ja voivatko VTOn säännöt tässä toimia ja voivatko hallitukset löytää tavan, jolla pystytään puuttumaan ympäristön ongelmiin niin, että käytetään hyväksi olemassa olevia monenvälisiä yhteistyöfoorumeita. Me uskomme, että tähän pystytään VTOn piirissä. Olemme optimistisia, olemme toiveikkaita ja odottavalla kannalla ja katsomme, mitä tästä saadaan aikaan. Thanks a lot. Uh, so... Kiitoksia paljon. Uskon, että on täysin selvää, että paholainen piilee tässäkin yksityiskohdissa. Mikäli halutaan kunnolliset oikeasti sitovat äh, säännöt ja sopimus, niin tämä on erittäin monimutkainen, visainen pulma. Ja tämä kaikki edellyttää yksityiskohtaista keskustelua. Annan edustaja Matolle puheenvuoron ensimmäisenä. Suuret kiitokset, kiitoksia näistä selvityksistä. Tämä on toki hyvin monisyinen ongelma. Vuodesta 2001 olemme jo tätä työstäneet minä täällä kannustan meitä jatkamaan näitä, tätä työtä niin, että mentäisi siihen suuntaan, että me kannatamme, eli kann, kestävä kalastus. Kaikki tietävät, että Euroopan unioni on kaikkein suurin ja houkuttelevinen markkina maailmassa tällä alalla, ja Euroopan laivasto noudattaa kaikkein tiukimpia ympäristö- ja sosiaalistandardeja maailmassa ja samaan aikaan käydään kilpailua laivastojen kanssa, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin ja näiden haappatuotteet ovat epäkestäviä monessakin mielessä ja ne valtaavat markkinamme. On totta, että voidaan kyseenalaistaa tiettyjä tukia Minun mielestä ei kuitenkaan kalastusta äh, saa demonisoida eikä varsinkaan saa kyseenalaista kaikkia tukia ja se sanottikin hyvin, on tehtävä selvä ero näiden eri tukien välillä. Omalta osaltani olen aivan yhtä mieltä siitä, että kielletään ja rajoitetaan ja poistetaan sellaiset tuet, äh, jotka äh, kohdistuvat aluksille, jotka toimivat liiskalastuksen alalla ja tämä on hyvin määritelty. Euroopan, Euroopan komissio tekee hyvin työtä tätä liiskalastusta vastaan tietyillä mailla on keltainen kortti, toisella punainen kortti. Näin on jatkettava, ei ole mitään järkeä, että tuettaisiin sellaisia laivastoja, joilla, jotka tulevat maista, joilla on keltainen tai punainen kortti, ei myöskään tunnu kovin järkevältä, niin kuin tässäkin valiokunnassa usein nähdään että olisi jonkinlainen etum, suositumusjärjestelmä maille, että saamme tänne halpaa kalaa, joka on laitonta kuitenkin saattaa olla punainen kortti. On tärkeää tehdä ero näiden tukien välillä, mutta toki tuen sitä, että rajoitetaan sen tapaisia tukia, jotka myönnetään laivastolle, jotka harjoittavat liskalastusta. Olen myös yhtä mieltä siitä, että missään tapauksessa emme voi antaa tukia, joilla edistetään ylikalastusta, ylikapasiteettia. Tämä on aivan luonnollista, olemme tästä kaikki yhtä mieltä. Me katsomme paljon Eurooppaan ja olemme hirvittävän vaativia omien laivojemme kanssa. Näin eivät Euroopan unionin ma- ulkopuoliset maat tee. Ne pitkälti tukevat äh, aluksia ja laivasto, jotka eivät todellakaan läheskään yhtään paljon kunnioita ympäristöä, eikä myöskään hiilidioksidipäästörajoista pidetä kiinni, eikä, eikä kalastusrajoista, eikä myöskään tietojen keruu- ja valvontajärjestelmistä. Tästä on esimerkkejä, jos mennään asiaan nähdään selvästi, kuinka siellä – käytetään suurin osa varoista siihen, että eksponentaalisesti saadaan vain äh, aluksia lisää merelle. Ja tuilla äh, sitten äh, autetaan tätä toimintaa. Venäjä on tunnettu tapaus. Venäjä tukee ja antaa rah- julkista rahoitusta, jolla katetaan jopa 30 prosenttia alusten rakennuskustannuksista että tuolla venäläisillä äh, laivanrakennuspaikalla rakennetaan ja hyvin epä, e, olosuhteissa, jotka ovat hyvin erilaisia kuin meidän. Todella, kuten puheenjohtaja sanoi, niin, niin suuret ongelmat ovat pienissä yksityiskohdissa. Millään tavalla ei halua, haluta demonisoida äh, kalustuksen tukemista. Kalastus on keskeistä. Meillä on edelleen valtava vaje valtava kalastusvaje. Voidaan jossakin tapauksessa puhua ydinkalastuksesta, mutta eilen meillä oli juuri vesiviljelykuuleminen ja siellä puhuttiin, että kalan kulutus on edelleen alijäämästä. Meidän on investoittava sellaisen toimeen kuin vesiviljelyn, jota usein myös pyritään demonisoimaan, mutta se on selvää, että kun erotetaan nämä hyvät tuet huonosta tuista, niin niin kuten täällä on sanottukin, niin meidän on ensin tuettava pienimuotoista kalastusta, jotka tietenkin huomioivat ympäristön paljon paremmin kuin suuret. Ja tämän lisäksi on aina muistettava ja oltava kyseenalaistamatta niitä tukia, jotka on kohdistettu sellaiseen kalastuksen, jolla edistetään parempia ympäristö- ja sosiaalitavoitteita, joilla parannetaan olosuhteita aluksilla, niin että kalastajat voivat kalastaa paremmissa olosuhteissa. Minä haluaisin, niin kuin olen usein sanonut, haluan, että kalastajat ovat paremmassa tilanteessa, ei niin, että he kalastaisivat enemmän, vaan että heillä on paremmat olosuhteet. Ja kun puhutaan kestävyydestä, niin tarvitaan kolme ulottuvuutta, ei vain ympäristön kestävyyttä. Tarvitaan lisää kaloja valtameriin, se on aivan selvää, mutta tarvitaan myös aluksia, jotka kalastavat ja pitää olla myös miehiä ja naisia, jotka tekevät työtä teollisuudessa. Tässä meidän on tehtävä työtä ja siihen tarvitaan apua niin, että saadaan tällainen kolminkertainen ylipäätään kestävyys. Uskon, että Euroopan parlamentti on tehnyt paljon hyvää työtä tällä saralla ja jatkamme. Viimeinen viestini. Ei pidä demonisoida kalastusalan tukia, koska se on aivan epäoikeudenmukaista. Kiitoksia. Muchas gracias. Next. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi edustaja Ferunga, olkaa hyvä. I mean, the... subject, um... Kiitos kansanyhteisö, siihen kuuluu 54 maata. Me olemme aina keskustelleet tästä, koska me tiedämme, että mitä liskalastukseen tulee, se täytyy kiireellisesti puuttua. Erityisesti koska useimmat kansanyhteisön maat ovat kehitysmaita Meillä oli Argentiinassa Buenos Airesin ministeripäätös vuonna 2017. ja siinä viitattiin kestävän kehityksen tavoitteeseen. Me päätimme, että 2020 tänä vuonna meidän pitäisi kieltää tietyt kalastustuksen tukiaiset, jotka aiheuttavat liikakapasiteettia, liikakalastusta ja pitää myös poistaa tuet, jotka johtavat liskalaksu kalastukseen. Ja uusia ei pitäisi ottaa käyttöön. Neuvotteluja on käyty jo 20 vuotta. Ja kuuntelin myös teitä, teidän erityistä puheenvuoroa, mutta jotenkin meidän pitäisi olla jonkunlainen kaava. ja saadaan tasa, painoa. Jotain edistystä täytyy saada aikaan kaikkien näiden vuoden vuosien jälkeen. Ja, ja meidän pitäisi tieteellisesti edetä, jotta loisimme tämän kaavan. Dennis, uh, what is the contribution of the Dennis, miten Euroopan komissio on kuvassa mukana? Miten sitä myötä vaikuttaa? So on, on this... Kiitos puheenjohtaja. Kertaakseni valiokunnalle, mitä olemme tehneet, mikä kantamme on näissä neuvotteluissa, joita Santiago Vilis johtaa Genevessä, voin todeta, että EUn puolella tilanne on selvä. Me pyrimme kaiken kattavaan kokonaisvaltaiseen tulokseen 12 ministeriötason kokouksessa. Siitä ei ole epäilystäkään. Haluamme jatkossakin olla mukana huolimatta niistä haasteista, joita puheenjohtaja mainitsi kokouksen aluksi. Kun me pyrimme viemään asia eteenpäin, me tarkastelemme poliittista kokonaisvaltaista mandaattia, mikä meillä on. 14.6 YK kestävän kehityksen tavoite on tässä pohjalla – Tämä ohjaa meidän neuvotteluitamme ennen muuta. Uskomme, että neuvottelujen tuloksen täytyy ottaa huomioon kokonaisvaltainen näkemys sääntöihin tai tukieskä liittyvät liskalastukseen. Ja suoraan sanottuna, tällainen täytyy kerta kaikkien kieltää, tällaiset tukiaset. Ja tuloksissa täytyy myöskin ottaa huomioon kielto tukiaisille, jotka myötä vaikuttavat liikakalastukseen ja liikakapasiteettiin. Ne ovat erittäin haitallisia tukiaisia. yhdyn siihen, mitä herra Matos sanoi. Olemassa erilaisia tukimuotoja, jotka eivät ole haitallisia, eikä niitä tarvitse kieltää neuvottelun yhteydessä. Ne ovat erittäin myönteisiä tukiaisia ja tukiaisia tukijärjestelmiä, joilla tuetaan kalastusalan toimijoita siinä, että he eivät kalasta tai kerro tietoa kalastuksesta, taikka sitten parantavat alusten ja työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Mikäli kalakantoja hallinnoidaan kunnolla ja kalat ovat valvonnassa, niin silloin tukia se voidaan antaa, mikäli kalakanta ei tästä heikkene. Osana VTn sovimusta voisi olla se, että luodaan kannustimia VTn jäsenille uudistaa tukiesjärjestelmää sellaisella tavalla, että haitallisista tukiesista hankkiudutaan eroon ja hallinnoidaan kalastusta kunnolla pikkuhiljaa VT on tällä tavalla pystynyt myötävaikuttamaan asioiden kehittämiseen muilla aloilla esimerkiksi muuttamalla maatalousalan säännöksiä samana, saman tapaan. Toivon mukaan on kalastusala koskevat säännökset eivät liity pelkästään merten hallintaan ja kalastuksen hallintaan, vaan on muitakin osatekijöitä, jotka liittyvät maailmanlaajuisen hallintajärjestelmään. VT on osittain edennyt asiassa. Se on pohtinut mekanismeja, joilla voitaisiin saada kuurin tukiaiset. Se on toiminut tällä tavalla muillakin aloilla ja siinä on riittävästi softaa tätä varten ikään kuin. Olemme tehneet joitakin ehdotuksia eri osatekijöiden osalta näitä neuvotteluita varten. Olemme hiljattain myöskin ilmaisseet, että neuvotteluiden viimeisimmissä vaiheissa komissaari Houkanin puheenvuorossakin edellisessä ministeritason kokouksessa, että haluamme tietyn tyyppistä joustavuutta, joka auttaa neuvottelussa eteenpäin. Erityisesti viittaisin siihen, että meidän nähdäksemme se, että myönteiset tukiaiset voitaisiin asettaa ehdolliseksi niin, että vihreä boksi koskee vain niitä tukiaisia, jotka eivät liity liikakalastukseen tai liskalastukseen. Haluamme todellisen kurinaisen araisen vihreän laatikon neuvottelussa sarakaiseksi. Olemme ilmaiset myöskin, että olemme valmiita tukemaan sitä, että kirjataan tukiaiset, jotka edistävät avomerellä harjoitettavaa kalastusta tai mukauslippulaivojen harjoittamaa kalastusta. Näiden suhteen on huonommat valvontamahdollisuudet kuin rannikko aluetta lähempänä tapahtuvan kalastuksen yhteydessä. Ja tämä on suuri ongelma. Olemme pohdistelleet myöskin erityiskohtelua, eritettyä kohtelua. Tämä on myöskin kuuma peruskeskustelu. Se on hyvin monimutkainen asia, koska se on monimutkaisempi tässä tapauksessa kuin monessa muussa keskustelussa. Kestävyyskomponentti on tässä tärkeä ja se monimutkaistaa on sisällä neuvotteluita näistä kysymyksistä. Me argumentoimme sen puolesta, että tämä on osa-alue, johon ei riittävästi ole vielä tartuttu jäsenten toimesta. Ei niin riittävästi, että tulessa konferenssissa voitaisiin odottaa hyvää tulosta tästä MC12. Jonkinlainen siirtymäkausi voisi, voitaisiin tarjota jollekin valtioille, mikäli se tarpeen on, mutta ei suuren luokan kalastajavaltioille on myöskin täysin selviä, selviä siitä, että emme hyväksy se siirtymän kautta silloin, kun on kyse liskalastuksesta. Tämä neuvottelukantamme. Päätän puheenvuoroni pikkuhiljaa tähän. Tietystikin neuvotteluita rajoittavat myöskin kotimaista käsiin saatava tuki. Tämä rajoittaa yhteislainsäätäjien toimintaa. Tässä suhteessa voin jatkossakin kannustaa valiokunnan jäseniä jatkamaan vuoropuhelua kalastusvaliokunnan jäsenten kanssa, jotta löydätte ratkaisuja tulevien ratuskehysten yhteydessä 14.6 kestävän kehityksen tavoite pitää ottaa ankkuriksemme neuvotteluissa. Te, puheenjohtaja, ansaitsette kiitokset siitä, että olette lisänneet tietoisuutta tästä asiasta keskusteluiden yhteydessä. Toivon mukaan tätä rataa jatketaan tulevinakin viikkoina. Muutama pieni lisäkysymys. Kun otetaan huomioon, että yhdistyskuningaskunta kuningaskunta ei ole enää Euroopan unionin jäsen, tuleeko tämä muuttamaan neuvotteluprosessia tai neuvottelukantaa, joka yhdistyneen kuningaskunnalla on? No, the... Ei. Yhdistynyt kuningaskunta on ollut kannut ilmaista itseään eri reittiökokouksissa. Mitä tulee yhteisen kauppapolitiikkaan ja yhdistyneen kuningaskunnan rooliin VTOssa, siihen vaikuttaa erosopimus. Ja me odotamme merkittävää muutosta tässä suhteessa lähikuukausina – vuoden loppuun asti. Me jatkamme eteenpäin niillä linjoilla, joita tässä esitellään. Ja olennaisesti yhdistyneen kuningaskunnan eroja vaikuttaa, joten tämä kalastuskeskustelu olisi, ei, ei olisi, ei jakaisi EUta. Can you come? Äh, äh, Willis, voitteko vielä uudelleen käyttää puheenvuoron ja vastata tähän keskusteluun ja kommentteihin. Yes, absolutely, Chair. Ehdottomasti puheenjohtaja. Ja ensiksi kiittäisin teitä kommenteista. Kuten esityksen alussa mainitsin, ei voi puhua yksityiskohdista, koska osa näistä aiheista ovat aika herkkiä jäsenille ja käydään vielä tiukkoja keskusteluja neuvotteluissa, mutta teen parhaani kommentoidakseni puheenvuoroja. On tärkeää lukea meidän mandaattimme. Ne puhutaan haitallista tukiaisista. Ja tässä pyritään estämään ne, jotka menevät liskalastukseen. Se on selvää, mutta sitten kun puhutaan tutkimuksesta, akateemisesta tutkimuksesta, on erittäin vaikeaa määritellä, mitkä tukiaiset todella ovat haitalliset. Ja on vaikea olla ajattelematta, että koska niin, että on tukea se, jolla on tulevaisuudessa ajatuksia vaikutuksia. Se on yksi pääpyrkimyksistä, miten me, me määritellään, ovatko tukiaiset haitallisia vai ei. Ja tämä, tämän ympärillä neuvottelut pyöri. Tämä on pian ratkaistava. Ensimmäiset kaksi kommenttia perustuivat tähän eroon haitallisista ja ei-haitallisista tuista. Emme halua heikentää kalastusta sinänsä, Emme mitenkään halua demonisoida kalastusta, näinhän se on. Eivätkä VTOn jäsenet sitä neuvottelussa teekään. Kaikki painottavat kalastuksen merkitystä ja 14 0,6 kestävään ka- kehityksen tavoitteen alla. Säilytämme terveet meret ja meriresurssien kestävän käytön taakamme. Vaara on, että olemme jo pahasti myöhässä. Me haluamme, että me ole siihen, että kalakanta ei enää ole. Emme halua demonisoida kalastusta, painostamisen merkitystä. Moni ihminen on riippuvainen kalastuksesta. Se tilanne muuttuu kaoottiseksi pian, ellei mitään tehdä. Tässä kommenttini, mutta jos jotain jää väliin, niin sanokaa. Function as chair. Kiitoksia tietystikin teidän tehtävänne puheenjohtajana on sellainen, että te ette voi liian täsmällisesti kommentoida tai antaa kommentteja, jotka eivät vastaa joidenkin jäsenten näkemyksiä. Vastasiko tämä teidän kysymyksenne, edustaja Mato? Minä haluaisin vain sanoa, että e, e, Euroopan kalastusrahasto on alue, jonka esittelijä minä olen ja rahaston tavoitteen noudattaa STG 14 ja arvostamme tätä keskustelua Intavaliokunnassa, mutta olisi huippujuttu, jos, jos kauppapääosasta järjestäisi yhteisen keskustelun kalastusvaliokunnan kanssa. Meillä on paljon sanottavaa asiasta. And Mr. Son. Herra Zon vielä. The indeed, uh... Kiitos. On erilaisia asioita, jotka koskevat sitä, mitä kalastuksen tukia voidaan käsitellä 14.6 mukaisesti ja 2017 ministeripäätöksen mukaisesti. Minä puhun Indonesian puolesta, joka on saaristomaa ja me olemme, me olemme riippuvaisia valtameristölten kestävästä tilasta. Meidän täytyy löytää ratkaisu, joka on tasapainoinen. Mutta toisaalta sulla on tällaista Wills, miten tämä sitten tämä toimii yhdessä alueellisten kalastusjärjestöjen kanssa. Nämä ovat jo olemassa olevia välineitä. nämä sopimuksen ja YK kalastussopimuksen mukaisia elimiä. Ja tämä auttaisi maita kehittämään kalastustoimeen elinkeinoa. Kiitoksia sitten lähettilästä. Uh, thank you. Um, I, I see that there's two elements. Kiitoksia. Tässä on kaksi asiaa ensinnäkin nämä vaikutukset ja suhteet, kun ajatellaan mahdollista sopimusta ja näitä RFMOta, jos mahdollista. Niin tietenkin olisi tipping onnistumilta. Olisikin hyvä kuulla häneltä, koska näin saataisiin ehkä vähän yksityiskohtia ja voitaisiin vähän ymmärtää paremmin näitä, näitä asioita, jotka ovat nyt neuvottelussa kesken. Sitten tästä toisesta asiasta Toinen asia koski mahdollisen sopimuksen tuomaa taakkaa VTOssa, mikä, tulisi, mikä taakka tulisi toisille jäsenille ja miten se vaikuttaisi toisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja järjestöihin. Tästä on vähän sanottavaa. Suurin osa keskustelusta koskien näitä pilareita tuli hyvin selväksi tuossa Alice Tippingin esityksessä – Meillä ei ole mitään erityisaloja tässä kohtaa, että voisimme mitään mitenkään selkeästi sanoa, että tulee lisää taakkaa tai lisää velvoitteita tai lisää oikeuksia VTOn jäsenille verrattuna siihen, mitä nyt jo on laajemmassa kansainvälisessä oikeudessa, mukaan lukien merioikeus, on vaikea nähdä, kuinka on loppu sopimus vaikuttaisi tällä tavalla tiettyihin järjestöihin tai kansainvälisiin sopimuksiin, ottaen huomioon, että nämä eivät ole riittävän jäsentyneitä vielä, niin että voisimme selkeästi arvioida, mikä tilanne olisi. Mutta olisi kiinnostavaa kuulla, onko Alisilla eri näkemys tästä. Thanks a lot, uh, ambassador. Uh, Kiitoksia, suurlähettiläs. Oli ilo kuulla teitä. Onnittelua neuvotteluihin. Onnea neuvotteluihin. Tipping. Ehkäpä yhteenveto. Last question is the most... Viimeiset kysymykset ovat aivan aina epäreilumpia. Ehkä voisin vetää yhteen tätä keskustelua. Voisin vastata ainakin tämän pyytöön tuoda vähän lisää teknisiä yksityiskohtia koskien sitä, kuinka tämä sopimus suhtautuu olemassa oleviin velvoitteisiin, joita YK on jäsenvaltioiden no VTOn jäsenillä on merioikeuden osalta, jos nyt palaan tähän esitykseen ensimmäisenä todettuna, että jäsenet ovat hyvin tietoisia siitä, että tässä rakennetaan sääntöjä tuista, käyttäen VTO-puitteistoa, joka tulee sen lisäksi, mitä sääntöjä ja velvoitteita on jo olemassa mere, merioikeuden alla ja on myös eri alueiden sopimuksia. Kun puhumme lisätuista, niin tässä on yleisesti hyväksytty, että meidän olisi käytettävä luetteloa, joka on jo laadittu koska näissä, näissä RFMO, alueellisen kalastuksen hallintajärjestöissä, olisi äh, pohdittava näitä, mikä käynnistää nämä velvoitteet Ja se, mikä tässä on herkää, on se, onko asianmukaista äh, äh, tällaisia asianmukaisen prosessin velvoitteita asettaa muuttaa. Meillä on olemassa olevia järjestöjä, hallitukset ovat niissä osapuolia, enkä haluaisi mennä liian syvällisesti kyseenalaistamaan näitä, näitä eh, totemuksia eh, ylikalastuksen lisäksi toinenkin esimerkki tapa, jolla kannat voidaan määritellä, kulkee eh, alueellisten elinten kautta ja joillakin on mekanismeja, joilla voidaan näitä kantoja arvioida ja jäsenet varmaankin haluavat käyttää näitä päätöksiä, niin, jotta voidaan sitten käynnistää näitä tukivelvoitteita. Aina on jännitteitä sen välillä, että halutaan varmistaa, että alueelliset päätökset tehdään hyvin ja että VTO ei toisaalta mene liikaa yksityiskohtiin eh, koskien sitä, miten se tehdään. Tämä on jatkuva jännite, mutta mutta kyllä tämä on kovin elävä teema neuvotteluissa. Vielä lopuksi viimeinen huomio, asia, johon monet täällä jo viittasivatkin. En ole EUn sisäisten prosessien asiantuntija, mutta käsittääkseni EMFF, siis tätä kalastuspolitiikkaa vielä muotoillaan. Ehkä meillä on tässä valiokunnassa mahdollisuus tehdä yhteistyötä kalastusvaliokunnan kanssa, kun Äh, rakennetaan johdonmukaisuutta sen välille, mitä pitäisi saada aikaan se mikä, miltä näyttää EUn sisäinen sääntely, VTOn jäsenet, on laajempi yhteisö, joka seuraa näitä neuvotteluja. Ne varmasti, he varmasti odottavat EUn johtajuutta. EU on suurin kalastustoimija ja kalastuksen tukija. Ja mielestäni EUn kantaa muiden suurien kalastusyhteisöjen kanssa tulee määrittämään sen, onko, tämä, onko näillä neuvotteluilla merkityksellinen lopputulos vai ei. Kiitos ja tietystikin pyrimme aina pääsemään eroon siiloajattelusta. Kalastusvaliokuntakin oli kutsuttu tämän päiväiseen keskusteluun. Tietystikin joskus toimintatavoissa on vielä parantamisen varaa, mutta me teemme kyllä parhaamme. Kiitos paljon edustajat. lähettiläs Willis ja rouva Tipping. Toivon mukaan saamme MC12 ministeritason kokouksesta hyviä tuloksia. Tähän päättyy keskustelu kohdasta 19 ja menemme samatien kohtaan 20, joka on tämän päiväisen esityslistan viimeinen aihe. Kyse on kolmen osapuolen pyrkimyksistä uudenaikaista VTOn sääntöjä, erityisestikin silloin kun on kyse teollisuusalan tukiaisista. Dennis tulee raportoimaan Yhdysvaltain, Japanin ja Euroopan unionin välisistä neuvotteluista. So thank you very much giving us the opportunity to... Kiitos mahdollisuudesta päivittää tilannetta, joka koskee 14. helmikuuta ministeri julistusta ja nyt voimme briefata teitä siitä, mitä keskustelut ovat käsitelleet ja mihin ollaan menossa. Aluksi sanoisin, että EUn tavoitteet tähän prosessiin omistautumisessa, prosessiin, jossa on kolme kauppakomissaaria mukana. Tässä me pyrimme työskentelemään näiden kahden kumppanin kanssa yhteistyössä, jotta välttäisimme sitä, että markkinoita vääristäviä käytänteitä leviäisi muualle. Ja me pyrimme sääntöpohjaiseen VTO-yhteen sopivaan lähestymistapaan. Ja, ja meillä pyrimme kehittämään tällä myös tulevia kaupan sääntöjä, joten nämä kolmikantakeskustelut keskittyvät kolmeen prosessiin ja meillä on ministerikokouksia. OSTM ja Digitrade tekevät yhteistyötä ensinnäkin teollisuuden tuet, te, sitten, sitten teknologian pakkosiirrot ja sitten tämä yleisempi tarve luoda markkinapohjaisia ehtoja, jotta luodaan toimiva kansainvälinen kauppajärjestö. Ja 14. tammikuuta kolme ministeriö tapasi Washingtonissa ja julkaisivat tällaisen lausumaan, joka aika yksityiskohtaisesti kävi läpi, mitä edistystä on tapahtunut teollisuuden tukien pilarissa. Ja siinä käsiteltiin myös teknologian pakko siirtyä muita lähetämisalueita. Tämä on kytköksissä laajemminkin pyrkimyksiin uudistaa maailman kauppajärjestöä ja tasapainottaa järjestelmää ja saada oikeudet ja velvollisuudet tasapainoon. Mitä teollisuuden tukiin tulee, haluaisin vain selittää, menettely seuraavalla tavalla. Meillä on hyvä ymmärrystä, että nykyinen tasaisen pelikentän järjestely, joka meillä on kansainvälisessä järjestelmässä, tämä tuet ja vastatoimet, se on riittämätön väline. Tässä on kuiluja ja se on saavuttanut rajansa. On välttämätöntä puuttua tietyn tyyppisiin tukiin erityisesti sellaisia, jotka ovat vientisuuntautuneita ja joissa on vähän sisältövaatimuksia. Eli tällaiset äh, näköiset kielletyt tuet. Mä uskon, että on myöskin pudotettava toiminnan aloittamisen rimaa tai kynnystä. Tämä tapahtuu ympäristöpääosastolla joissa tapahtuu todella räikeää että tukiasten maksua. Ja tässä kansainvälisellä yhteisöllä on ongelmia suitsia omia toimiaan. Eli me tunnistamme kuusi konkreettista keinoa, jolla kolme osapuolta ajatelevat VTO-sääntö e pitäisi vahvistaa lainsäädäntöteitse. itse ihan nopeasti. Ensinnäkin pitäisi luotella uusia ehdottomasti kiellettyjä tuenmuotoja. Pitäisi identifioida sellaisia haitallisia tuen muotoja, jotka että ne ovat niin haitallisia, että vaikutusten suhteen pitäisi kääntää todistustaakka. Tällä olisi erittäin vahva kuri ominaisuus verrattuna nykysääntöihin. Jos luodaan olettama vakavasta riskistä, se olisi li- kurja lisäävä toimi. Ja sitten olisi tukilaatikko. Ja siinä jäsenvaltioiden pitäisi osoittaa, että näitä tukia toteutetaan todella seurattavasti. Ja kolmas laatikko, jonka tunnistimme, on se, että kielteisten kaupan vaikutusten listaa jatkettaisiin sellaisten vaikutusten, jotka oikeuttavat toimiin. Eli me luisimme vakavan olettaman luokkaan lisää tukimuotoja. Ja sitten pitäisi myös parantaa EM-sopimuksen tiedonvaihtomenettelyjä. No, sitten on myös kehitetty tällaista verrokkiarvojärjestelmää vastatoimille. Ja lasman kuudes pykälä, joka luo tavallaan CMlle sovellusalueen. Osapuolet ovat todenneet, että tällä hetkellä ei voida tehokkaasti kohdistaa koko joukkoa tukia, jota joukko julkisia tahoja myöntää, ja emme voi puuttua niihin nykykeinoin pakotetun teknologian siirron suhteen – on tarvetta. Teknistä keskustelua on käyty, jotta voisimme luoda sääntöjä tulevaisuutta ajatellen ja pyrimme lisäämään kuria. Mihin me pyrimme? Ja se on, että sinne Bohr viittasikin jo tähän kolmikantakeskustelut ovat ylittäneet tietyn kynnyksen, kypsyyden kynnyksen ja nyt pyrimme saavuttamaan muita kumppaneita, jotka olisivat kiinnostuneita tästä. Olemme aloittaneet tämän. Olemme tunnistaneet joukomaita, jotka voisivat olla samalla linjoilla. Ennen kuin kolmasta, kuten ja jäsen Hogan totesi, että saisi kumppaneita, jotka alkaisivat miettiä keskusteluja, jotka johtaisivat neuvotteluihin. Ja toivottavasti tämä saadaan tehtyä 12 ministerikokouksen alueen aikoihin. Mä, mä ajattelen, että arkkitehtuuria, joka pohjaa ESM ja lisää ESM kuria siihen. Mikä me kahden keskeisiä keskustelulta muuten VT ja sitä kanssa keskusteluja, kahdenvälisiä keskusteluja Kiinan kanssa. Otan huomioon niiden merkitykseen maailmantaloudessa. Nämä tapahtuu kahden EU ja Kiinan kahden keskeisessä työryhmässä käsittelee VTOn uudistamista, joka täytäntöön panee viime vuoden huippukokouksen johtajan lausumaa, jossa pyritään vahvistamaan keskusteluja tällä alueella. Ja lisäämään kuria teollisuuden tukiin. Ja tämä täydentää kolme kanta lähestymistapaa lähiviikkoina ja kuukausina. ja katsotaan, mitä tukipuolella on sitten firma selvittävä, mitä poliittista työtä on tehtävä ministeriön lausuman taustaksi. Ja haluamme läheisempää yhteistyötä lähikuukausi. Thanks a lot. Kiitoksia paljon. Kathleen, ole hyvä. Yes, thank you very much. Um... Kiitos paljon. Tietystikin haluaisin aluksi todeta, että on hienoa, että yhteen lausuma on saatu ja että Yhdysvallat on siinä mukana. Tämä täytyy nähdä edistyksenä. Tämän sanottua, niin minun on kyllä myös pakko todeta, että olen huolestunut joistakin myönnytyksistä, joita komissio teki saadakseen tämän yhteisen julistuksen. Olisi mainita näistä kaksi ainakin. Ensinnäkin se, että kohdassa 1, alakohdassa B, todetaan, että tukiaiset, jotka annetaan varallisuudessa olevalle tai hankaluuksissa oleville tehdaslaitoksille kielletään. Minä olen tästä huolestunut ja komissio on juuri laatimassa teollisuusstrategiaa ja me kaikki tiedämme, että vihreän kehityksen ohjelmassa me joudumme tekemään valtavan muutoksen taloudessamme, ja tämä vaikuttaa hyvin paljon joihinkin teollisuuden aloihin. Ja kun tarkoittaako tämä sitä, että mitään tukiasia ei voi enää antaa, mikäli yritys on pistämässä ovensa kiinni? Eikö sitä voida millään tavalla auttaa esimerkiksi kouluttamalla työntekijöitä niin poispäin, eikö mitään tukiasia enää sallita. Toiseksi te totesitte selvästi, miten julkinen toimia määritellä Onko tämä vastoin sitä, mitä aina olen puolustanut? Aina EU on tukenut sitä, että vetomuselimen päätös, että valtion yritykset ovat myöskin julkisia laitoksia. Tämähän heikentäisi VTOn tukiasäännösten vaikutusta. Oletteko varmaa varmoja siitä, että tämä millä tavalla vaikuttaa siihen, miten Euroopassa määritellään julkiset palvelut ja julkiset elimet. Pytikova. Edustaja Pytikofer. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän näistä tiedosta ja selvityksistä, joita saimme. Haluaisin aivan ensiksi korostaa sitä, minkä Redone täällä viimeiseksi mainitsi. Eli nämä ponnistelut, joilla pyritään äh, ottamaan yhteyttä eri tahoihin. Onnistummeko tällaisessa uudistuksessa? Se riippuu hyvin vahvasti siitä, kuinka tämä esitellään. Jos tämä esitellään, että kolme VTO-maata ryhmittäytyy Kiinaa vastaan estääkseen Kiinan nousun, niin olenpa, mm, pelkäänpä pahoin, että tästä tulee vain enemmän vaikeuksia eikä tukea saada, mutta jos tämä uudistusagenda saadaan muotoiltua sellaiseksi, että selitetään, että tästä hyötyisi sellainen kehitys, jonka myötä kaikki pystyvät nousemaan, koska estämme monopoliit ja epäreilut kauppakäytänteet. Uskon, että sellainen viesti toimisi paremmin. Ymmärrän kyllä, että pyrimme tässä äh, olemaan yhteyksissä samanmielisiin maihin, mutta olisi ehkä parempi, että olisimme yhteydessä sellaisiin maihin, jotka eivät ole niinkään samaa mieltä, jos haluamme todella tehokkaan koalition sitten konteksti näille uudistuksille. Näin sen suhteellisen heikkona, kun presidentti Trump päätti allekirjoittaa tämän vaiheen yksi sopimuksen, koska hän ei oikeastaan muuttanut mitään, millä olisi merkitystä näissä puitteissa. Soijan pampujen lisämyynti on ehkä hyvä amerikkalaisille viljelijöille – mutta asialliset äh, rakenteelliset uudistukset on nyt sitten ly- lykätty hamaan tulevaisuuteen luultavasti ikuisiksi ajoiksi, koska ki- Kiinalla ei ole mitään äh, erityisiä haluja neuvotella tästä vaiheesta kaksi, niin kuin he ovat antaneet meidän ymmärtää. Joten kysymys kuuluu, voimmeko me ainakin varmistaa sen, että jotain siitä, mikä on tässä nyt paperilla, että siitä rohkeasti taisteltaisiin neuvotteluissa omissa sopimuksissamme. Erityisesti teknologian siirto, siihen tarvitaan kurja. Puheenjohtaja, muistatte, että kun viimeksi vierailimme MTCssä Inta-valiokunnalle kiinalaiset sanoivat, että ei ole mitään tällaista pakotettua teknologiasiirtoa, koska eihän kukaan ole pakotettu tekemään bisnestä Kiinassa. Eh, ja jos haluaa niin paljon eh, siellä kauppaa käydä, että antavat oman teknologiansa meidän käyttöömme, niin se on heidän päätöksensä, sanovat kiinalaiset. Joten eh, seinän alla tarvitaan kuria tähän ja myös, myös tarvitaan ruttia tähän julkisten elinten asiaan. Toistaiseksi niissä ollaan ollut hyvin kaukana mistään esoa eh, sopimuksista. Ja kolmas asia, josta haluaisin kysyä, koskee näitä, näitä tasoitustoimia, tukien vastaisia toimia. Onko komissio valmis sanomaan kyllä? Me ajattelemme, että se voisi olla, se, että se olisi hyvä idea, että todistustaakkaa käännettäisiin, kun kyseessä ovat nämä tukien vastaiset toimet. Onko komissio valmis ottamaan tämän luvun 15b VTO Kiinan sopimuksessa niin, että saataisiin tällainen erityinen, tällainen Kiinalle erityinen tukien vastaisten toimien mekanismi. Ja sitten viimeinen kysymys, kuinka monet näistä ongelmista on otettu esiin keskusteluissamme Kiinan kanssa koskien VTO-uudistuksia ja mikä Kiinan vastaus tähän mennessä on ollut? Marie. Merci, monsieur le président. Merci à la commission. Kiitos komissiolle. Tässä kuulemme hyviä merkkejä kaupan tasapainottamiseksi ja puhuisin erityisesti teknologian pakotusta siirrosta komissioon siitä puhunut, mutta halusin vähän täsmennystä seuraavista askelista ja kalenterista ja globaalimmin äh, Mulla on kuullut myönteisiä kommentteja muilta jäseniltä, mutta ajatellen tätä kolmikantaneuvotteluja, onko tämä formaatti, onko se kehittynyt, tuleeko se muuttumaan? Niin sitten Senegalista kollegamme, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Kiitoksia. Haluaisin puhua tästä kolmen ministerin ryhmästä, kolmesta maasta, maailmanlaajuisesta teollisuudesta, kun puhutaan, puhutaan VTOsta. Kyseessä on työryhmä, joka työskentelee lähestymistapa, jonka myötä voitaisiin liittyä tähän ryhmään ja tehdä sen päätöksestä kansainvälisiä sääntöjä. Onko näin? Tämä on kysymys, jonka esitämme. Pohdin tätä, koska täällä on osannut että esittänyt tiettyjä asioita. Onko nämä asiakirjat varattu vain joillekin, mutta ei muilla? Tässä jotakin asioita. Sitten olen sitä mieltä, että yhteisvastuu tästä maailmasta on otettava huomioon varsinkin kun yhden maan teollisuus ei voi säästää muita maita omilta vaikutuksistaan. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Edustaja Bonton. Merci, Kiitos paljon puheenjohtaja. Olisin palata vielä siihen edistykseen, jota on saatu aikaan Atlantin yli. Ja se lähestymistapa, jonka on omaksunut, eli Euroopan lähestymistapa, se on kun on kyse teollisesta tekijänoikeuksien suojelusta mahdollisesti, niin kenties voisimme hieman saada aikaan yhteisiä sääntöjen kysymyksiin, jotka koskisivat sääntöjä, jotka koskevat kaikkia VTOn jäseniä. Olisiko tämä mahdollista? Some, uh... Ähm, Dennis, ole hyvä. Questions, I guess. Tässä tuli jotakin kysymyksiä, luulisin. Questions and comments. We try to address, uh... Hyvin paljon kysymyksiä. Pyrin vastaamaan niihin parhaan mukaan. Ensinnäkin soveltamisalasta, mitä kaikkea tässä on katettuna ja minkälainen tasapaino on offensiivisten ja defensiivisten toimien välillä. Monilla oikeudenkäyttöalueilla on erilaisia toimia mukana luettuna EUC ja Japanissa ja kuinka saamme yhteen sovitettua eri toimet puolin ja toisin. Totesin, että me ponnistelemme sen puolesta, että saadaan parempi kuri aikaan määrittelemällä erilaiset kohtelut ja oikeussuojakeinot. Ja kun on kyse erityisen haitallisista tukiaisista, joita on nähty joillakin lainkäyttöalueilla, kuinka niihin suhtaudutaan Tämä ei tarkoita vielä sitä, että kaiken tyyppinen hallitusten antama tuki on pahasta tai pitäisi tiukasti kieltää lisäsäännöksillä. Tällä hetkellä järjestelmä on hieman eriskummallinen, koska mitä vihreä laatikkoa ei ole, kaikkiin tyyppiset tukiset ovat sellaisia, mihin voidaan puuttua. Niiden tukiaisten määrä joista saattaa syntyä halla ja joista voidaan tehdä valitus, on erittäin suuri. Nyt pitäisi pyrkiä vähentämään näiden määrää. Me pyrimme tarkastelemaan politiikan kehittämistä ja sääntöjen laatimista paljon pidemmälle kuin tällä hetkellä on menty. Mitä tulee myönnytyksiin, joita olemme tehneet, tai siihen, että mikäli tämä lausuman sisältö tulkitaan niin, että tästä tuli tulevaisuudessa tiukkoja ja sääntöjä. tämä tulkinta meni liian pitkälle. Kiellettyjen tukiaisten luettelo ja eri kategoriat, jotka on pistetty, pistetty mukaan, niistä toteasin, että kohdassa 1b kyseeseen tulevat tukiaiset ovat sellaisia, jotka ovat jo katettuina vapakauppasopimuksessamme. Nämä sitovat sekä meitä että yhteistyökumppaneitamme, joten ne ovat jo tavallaan osa EUn oikeusjärjestystä, mikä tämä näin haluaa ilmaista. Emme siis lisää oikeastaan mitään sitoumuksia EUn puolella, mutta samankaisesti uskomme, että nämä ovat sen tyyppisiä tukiaisia, jotka ovat erityisen haitallisia ja siksi niitä ei pitäisi sallia kansallisessa kaupassa laajemminkaan. Niitä jatkossa pitäisi sinä sallia. Uskomme kuitenkin, että niitä tulee edelleenkin käyttämään tietyillä lainkäyttöalueilla. Tämä on kielto nyt ensimmäistä kertaa otettu mukaan sopimukseemme Korean kanssa. Ja mitä tulee julkisiin laitoksiin tai elimiin, kolme osapuolta eivät ole vielä päättäneet siitä, miten laissa pitäisi määritellä julkinen laitos. julkisen elimen tai laitoksen public bodin määritelmä tai tulkinta on sellainen, että mahdollisesti tällä voidaan tarkoittaa sitä, että on liian vaikea osoittaa, että jotkut elimet, jotka eivät ole suoraan yhteydessä hallitukseen, mutta niillä on kuitenkin suhde nyt jonkinlaisessa suhteessa hallitukseen voivat saada tukia. Esimerkiksi Kiinan valtion omistamat pankit nykymääritelmän mukaan on äärimmäisen vaikeaa määritellä tällaisia ja todistustaakka sen osalta, että hallitus olisi auttanut näitä julkisia laitoksia. Todistustaakka on niin suuri, että mahdollisesti nämä saattavat olla tämän sopimuksen suhteessa ulkopuolella. Silloin Mikäli me uskomme, että meidän täytyy asettaa kyseenalaiset, ja haastaa tällaiset tukiaiset, niin tämä voi olla vaikeaa. Tämä ei kuitenkaan muuta kysymystä siitä, että pitäisi olla kenties uusi määritelmä julkiselle laitokselle ESCM-sopimuksessa – kuinka määritellään että onko kyse rahoituksen saamista, jonkinlaisesta luontaisedusta tai tuesta jotain yritystarkoitusta varten. ESCMn piirissä tämä pysyisi muuttumattomana tämä asia. Ja kun on julkisten palveluiden toimittajista tai julkisista sähkön ja kaasun jakelulaitoksista kun muutetaan julkisen laitoksen määritelmää, mahdollisesti ne saattavat kuulua escm soveltamisalaan. Me uskomme, että tämän tyyppiset tukiset pitäisi ottaa huomioon ACM-sopimukseen, sopimuksen tuista ja tasoitustoimista. Sitten Pytikoferin kysymys. Mikäli pyritään lisäämään kurinaisuutta VTOn piirissä, tai kansallisessa kaupan järjestelmässä teollisten tukisten osalta täytyy ponnistella toimia horisontaalisesti tasapuolisesti niin, että toimet koostuvat kaikkiin kehittyneisiin talouksiin. Vain näin toimitaan mielekästä. Tämä tarkoittaa sitä, että neuvottelupöydän ääressä samaisesti tarvitaan kaikki tärkeimmät tarvet mukaan, koska koko antaa yleensä mielikuvan siitä, miten että valtio pystyy toimimaan tukiaisten suhteen vilkasta ilman olemassa samankeskisten ympyröiden joukko on maita, jotka ovat mahdollisesti samalla kannalla asiasta, mutta siis samat henkiset voisivat pyrkiä tiettyihin järjestelyihin mutta sitten ulkopuolella saattaisi tehdä jotkut suuret valtiot, jotka eivät ole tulleet vielä mukaan tähän työhön. Mitä tulee vaihe ykkösen sopimukseen, johon Yhdysvallat ja Kiina menivät, tämä ikään kuin vie ilman pois auton pyöristä, auton, jolla pyritään tavoitteeseen. Yhdysvallat ja Kiina eivät ole ottaneet mukaan mitään sinänsä teollisiin tukiaisiin liittyvään tähän sopimukseen. On totta, että teollisuustukiaiset ja niiden kurin saattaminen on vaikea palauttaa takaisin kahdenväliselle tasolle, mikäli aseta itselleen sääntöjä, jotka liittyvät valtion tukiaisiin, niin automaattisesti tämä sitten heijastuu myöskin muihin kumppaneihin. Joten esimerkiksi CAI-sopimuksen yhteydessä kaikki, mitä olemme pyrkineet saamaan aikaan tukijoisten suhteen ja mitä on tehty vapakauppasopimuksissa avomuodenkin kannalta. Ja kun on kyse tiukasta kurinalaisuudesta tukisten suhteen, niin kenties kaikki nämä asiat olisi parempi hoitaa globaalissa maailmallisessa kontekstissa. Totesin, että kahdenvälisessä kontekstissa ei voida edistää asioita, jotka eivät nyt suoraan Tukiesin esimerkiksi sääntely, joka liittyy valtion omistamiin yrityksiin. Niitä ei voida, tämän tyyppisiä asioita ei voida säännellä, mutta mikäli ryhtyy toimenpiteisiin, tämä saattaa vaikeuttaa sopimusta aikaista muiden kanssa ja markkinoille pääsyä muissa maissa. Ja mitä tulee pakotettuun teknologian siirtoon, on mahdollista kuvitella, että saisiin erilaisia sääntöjä yhdistetään toisiin joko kahdenvälisiä tai kansainvälisiä. Tämä saattaa vaikuttaa markkinoille pääsyn ehtoihin ja tästä voidaan neuvotella kaikki kattavan investointisopimusten yhteydessä tai sopimusten yhteydessä tai yhteisyrityksiin. Tai sitten voidaan rajojen takana ryhtyä lisenssi, luvan antomenettelyihin ja muihin vaatimuksiin. Tämä vastaa nähdäkseni Rova Betrenin kysymykseen. Sitten FTTn seuraavat askeleet. Me halutaan luoda tietynlaista kurinlaisuutta. Täytyy yhdistää erityyppisiä kansainvälisiä sääntöjä ja kurinlaisuutta. Tämä ei ole sama asia kuin teollisten tukisten yhteydessä, kun niiden yhteydessä voidaan konseptien tasolla saada edistystä aikaan. Ja hieno säädetympiä sääntöjä, koska VTOssa meillä on tietty pohja, eli sopimus, joka liittyy näihin eh, toimiin ja vastatoimiin, mutta tässä yhteydessä tehdään on monimutkaisemmin kuin näiden suhteen. Me tulemme jatkamaan tätä työtä teknisellä tasolla ja kolmikanta keskustelussakin. Tarkoituksena on pohtia, mitä nämä lisää ehdot tai säännöt voisivat olla tukisten osalta. Tässä voidaan yhdistää eri asioita toiseensa. Toivon mukaan ja uskoisin, että nyt sain katettua suurimman osan kysymyksiä. Kuinka tätä formaattia kehitetään? Kenties tämä vielä viimeisenä kommenttina. Haluan meillekin jatkaa tätä samankeskisten ympyröiden järjestelmää. Loppujen lopuksi uskon, että kaikki hallituksen tuet pitäisi saada samoihin neuvottelujen mukaan, mikäli halutaan lisäsääntöjä, mutta tämä työ hoitaa askel askelta. Ensin täytyy kartoittaa mahdollisuutta saada aikaan kansainväliset neuvottelut lisäsäännöistä. Tähän voidaan pyrkiä MC12 yhteydessä ministeritason kokouksissa, tai sitten voidaan kollektiivisesti luoda riittävän suuri maiden kriittinen massa, joka voisi tähän tarttua. EUn puolellakin voitaisiin ryhtyä pohtimaan niitä mandaatteja, joita meillä on neuvotella. Ja neuvottelun suuntaviivan yhteydessä voitaisiin pohtia tämmöistä. Tämä on seuraava askel mahdollisesti. Ei meillä ole vielä tuossa vaiheessa, mutta tulevien kuukausien aikana haluamme rakentaa tätä prosessia, jotta pääsemme lähemmäksi tuota vaihetta. Niitä voidaan pikkuhiljaa laajentaa tätä samankeskisten ympyröiden järjestelmää tai kenttää, jossa me VT on sisällä toimimme. Thanks a lot, and I'm sure... Kiitos paljon. Olen varma, että tämä oli viimeinen kerta, kun me keskustelemme tästä samaisesta aiheesta, valtionyrityksistä ja teknologian pakkosiirrosta. Tähän päättyy kohtaan, kohdan 20 käsittely. 21 on kohta muut asiat. Onko sellaisia? Seuraava kokous järjestetään